Colleagues. Kollegat, hyvää iltapäivää. Voidaan varmaan aloittaa kokous. Let's approve the agenda. Hyväksytään esityslista ensiksi. Kiitos. Meillä on jotakin puheenjohtajan tiedonantoja. viides kolmatta valiokuntakokouksen suhteen kokous on peruutettu, koska tällä hetkellä ei ole mitään asioita suunnitella tuoksi päiväksi. Kokous perustetaan, ellei muuta tietoa tule mutta koordinaattorit sen sijaan ovat päättäneet pitää Strasbourgissa ensimmäinen kuussa ylimääräisen kokouksen 9.3. Estyslistan kuuluu äänestys verkkiarvoista ja en Euroopan investointipankin raportista ja 12.3. torstaina on Ekonin ja budjettivaliokunnan ylimääräinen kokous käsittelemässä säännön 52 mukaisesti Junckerin suunnitelmaa kahdeksalta lähtien, jotta kahden yhteisesittelijän mietintö saadaan hyväksyttyä. Sitten kuulemiset. Budjetti ja Ekon valiokunta järjestää julkisen kuulemiseen siitä, miten Euroopan investointi kuilu kurotaan umpeen, ja se on toinen kolmatta puoli neljästä puoli seitsemään Brysselissä. Se on hyvä mahdollisuus käsitellä komission ehdotusta Ja, ja tänään on ensimmäinen keskustelu tästä EFSistä. Uh, and today we will provide in that meeting all the calendar. toivottavasti kaikki on kalenterissa tämän tärkeän tapahtuman suhteen. Ja sitten digitaalinen allekirjoitusportaali pilotti joukko jäseniä varmasti perillä siitä, joka auttaa jäseniä digitaalisesti allekirjoittamaan asiakirjoja myöskin tableteilla. Ja tämä integroidaan sen, että useamman tarkistuksen allekirjoittaminen onnistuu. Ja myöskin useamman jäsenen tarkistusten allekirjoittaminen. Tämä pitää huolta allekirjoittajan turvallisuustarpeista ja vähentää myöskin hallinnointiaikaa. Tällä hetkellä toimitaan faksilla ja pdf-illä hän on pilottivaiheessa useampi valiokunta ollut mukana viime vuonna ja käsitykseni mukaan kohdatut ongelmat on nyt siloiteltu. Koulutuskurssi henkilöstölle sihteeristä viime kuukausina. Vaikka tämä DISP-järjestelmä on pakollinen, ehdotetaan valiokunta käyttää sen pikaisesti, ottaa sen pikaisesti käyttöön, mutta ne jäsenet, jotka haluavat perinteisesti allekirjoittaa, voivat yhä tehdä niin. Kesätauon jälkeen asia arvioidaan kokemuksen mukaan, työkalun ja palautteen mukaan ja sihteeristö seurataan ilmoitusta Oi. tiedonannolla lähipäivänä. Sitten ensimmäinen trilogi, joka liittyy maksupalveludirektiivin uudistamiseen. Ensimmäinen trilogi oli 14 ja siinä kokouksessa kolme toimielintä esitti kantansa merkittävistä poliittisista asioista, ma- maksantarjoista, negatiivinen ja positiivinen sovellusalue, sitten välittäminen, maksut, lisämaksut ja sitten transak- maksajien velvollisuudet silloin, kun mak- va- vastattajan velvollisuus, kun maksaja aloittaa prosessin. Ja kompromissiehdotuksia varten äh, tekstit on kiertetty. Ja seuraava trilogi on maanantaina toinen kolmatta 2015. Ja näin päätän puheenjohtajan ilmoitukset ja voimme siirtyä kohtaan kolme verotusta käsittelevä vuotuinen kertomus, esittelijä Eva Kaili. Ja käsittelemme tarkistuksia ja ainakin heti puheenvuoroon Evalle. Thank you very much, uh, Robert. Kiitoksia, Roberto. Hyvät kollegat, yksi suurimmista prioriteeteista, joka Euroopan parlamentilla oli, mitä liittyy tähän verotusta käsittävän vuotuisen kertomuksen, oli se, että emme seuraisi tätä standarditietä ja vain liimaisia leikkaisi niin kuin yleensä. Kun katsotaan edellistä kertomusta, siitä huomataan, että parlamentti jatkuvasti pyysi neuvostolta tai komissiolta samoja asioita ilman mitään tyydyttäviä parannuksia. Ja pyrimme laatimaan tällä kertaa poliittisempi luontoisemman kertomuksen. Ja nämä Lux-vuodot, kaikki tapaukset ja myöskin Swiss-vuodot eh, tarkoittavat sitä, että tarvitaan poliittista vastausta ja parlamentti katsoi parhaaksi ryhtyä ottamaan poliittisesti kantaa tästä, eikä vain halunnut teeskennellä, että mitä ei niin olisi tapahtunut. Vuotuinen verokertomus on erittäin tärkeä väline Ekon valiokunnalle liittyen veroasioihin eli parlamentin edustajien etujen mukaan mukaisesti Lux-vuodoista kävi ilmi, että näitä tarkistuksia tarvittiin ja tarkistuksessa pyydettiin selkeitä poliittisia kannanottoja. Saitin 300 tarkistusta tähän mietintöön ja monet kollegat ottivat esille esimerkiksi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden veropolitiikassa ja myöskin pääoman verotuksesta puhuttiin, tulo, tulojen, ö, osinkojen, jakojen ja muiden verotuksesta ja myöskin niistä, niistä välineitä käsiteltiin, joilla voidaan välttää veronkiertoa. Ja finanssitransaktiovero on erittäin kuuluisa, erittäin yleinen aihe vielä. Ja myöskin sitä, että kuinka voidaan EUn budjettia pystyä kerryttämään tai muita rahastoja, joilla käsitellään ilmastonmuutoksen torjuntaa tai strategisia investointeja. Tarkistukset myös osoittivat sitä, että monet kollegat ovat huolissaan yritysverotuksesta ja erityisesti tämä niin kutsuttu CCCTB, yhteinen yhdistetty yrity, yhtiöveropohja ja minimikontribuutiot olivat suosittuja aiheita. Ja myös eurooppalaisten yritysten kilpailukyky oli esillä ja myöskin pk-yritysten verokohtelu. Myöskin käsiteltiin verokilpailua monissa tarkistuksissa. Jäsenval- jäsenten kesken vielä puhutaan koordinaatiosta ja yhdenmukaistamisesta, mutta aivan kuten luksvuodot osoittavat, on erittäin tärkeää painottaa veroasioiden yhdenmukaistamista ja pitää käyttää eurooppalaista ohjausjaksoa tämän edistämiseksi. Eli Euroopan parlamentti on osoittanut kompromissi pyrkimyksistään, pyrkimyksistään, että pitää ottaa vastuullisesti kantaa näihin asioihin. Ja aggressiivista verosuunnittelua, veron kiertoa, veron välttämistä pitää edistää ja myöskin veroaukkojen kuromista pitää pyrkiä edistämään. Tarvitaan hyvää hallintotapaa veroasioissa, yksinkertaisempia veropolitiikkoja ja järjestelmiä ja myöskin pitää vahvistaa kilpailukykyä yritysten toimintaa, erityisesti PK-yrityksiä ja pieniä, pienempiä PK-yrityksiä pitää tukea. Euroopan parlamentti myös osoittaa ymmärtävänsä veropolitiikkojen sosiaaliset vaikutukset, erityisesti väestön heikompien osalta. Tulevaisuudessa voidaan keskustella vielä monista asioista, jotta saadaan yhteisiä poliittisia aloitteita enemmistölle aikaiseksi mutta muutamat poliittiset puolueet vielä ovat hieman näitä vastaan. Mahdollisia aiheita ovat se, että miten voidaan veroparatiisit määritellä, mitkä ovat seuraamuksia veronkierrosta ja myöskin maakohtainen raportointi, BEPS-järjestelmä, eli veropojan rapautuminen ja voitonsiirrot, ja myös se, että kuinka verotakkaa saataisiin siirrettyä työvoimalta. Ja automaattinen tiedonvaihto josta verokäytännöt käyvät ilmi, ovat tärkeitä, ja myöskin jäsenvaltioiden ja monikansallisten yritysten väliset toiminnat. On äärimmäisen tärkeää Euroopan parlamentin kannalta osoittaa vahvaa, vankkaa kantaa kaikenlaisia toimintoja vastaan, jotka voivat vääristää sisämarkkinoiden kilpailua ja odottaa, osoittaa muutenkin äh, rikollista toimintaa. Ympäristöverot ovat yksi ala, josta ei ole päästy yhteismielisyyteen. Tarkoitushan on tuottaa työpaikkoja ja kasvua, mutta aihe ei vielä saa poliittista tuulta alleen. Sitten myöskin nämä niin kutsut ilmiantajat ovat sellainen aihe, josta pitäisi keskustella tulevaisuudessa. On tärkeää puolustaa niitä ihmisiä, jotka ilma, ilmoittavat veronkieltotapauksista, eikä heitä saa rankaista. Mutta vaikka vielä erimielisyyttä on, niin täytyy sanoa, että tänä vuonna verotusta käsittelevä vuotinen kertomus on hyvin johdonmukainen, yhdenmukainen. Siinä on hyvä pohja erittäin hyvälle ja oikein ja avoimelle ja sosiaalisesti oikeudenmukaiselle veropolitiikalle Euroopan unionissa. Kiitos. Thank you very much uh, to Eva Kaili. Kiitoksia Eva Kailille. Ja annan puheenvuoron seuraavaksi sitten EPPn varjoesittelijälle Teoton Dimitrios Tolojanille. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin ensinnäkin kiittää edustaja Kailia hänen tekemässään työssä ja hyvässä yhteistyössä, ei pelkästään EPP-ryhmän varjoesittelijän kanssa, vaan kaikkien varjoesittelijöiden kanssa. Ja tähän yhteistyöhön perustuen voin tyytyväisyydellä kertoa teille, että sovimme useimmista kompromisseista. Mutta kuitenkin meillä on lukuisia kompromisseja, tai muutamia kompromisseja, joista meillä on eri käsitys ja haluaisin huomauttaa tarkistuksesta I, eli siinä pyydetään Euroopan komissiota miettimään yhtiöveron minimitasoa. Ja me emme tue tätä ajatusta. Kompromissi L liittyen sen kohta 12b mielestäni on liikaa pyydetty, jos kaikkia jäsenvaltioita pyydetään laatimaan tällainen eh, kansallista veropolitiikkaa koskeva spillover-analyysi, jotta voitaisiin arvioida niiden vaikutusta kehittyviin maihin. Ja sitten kompromissi Z, kompromissitarkistus Z, siitä keskustelimme tai itse asiassa kyse on siitä, että tiedon siirto sellaisena kuin LuxLeaksin puitteissa tapahtui, olisi positiivinen asia. Me emme pidä sitä toivottavana asiana. Sitä, me katsomme, että se olisi kannuste ihmisille varastella vaikkapa cd ja sitten toimittaa niitä eteenpäin. Emme kannata tällaista toimintaa. Ja sitten kompromissi neljä johdantosan kappaleessa A, sen kohdassa A, ja siellä määritellään vero, petosvero, veronkiertoverojen välttäminen ja aggressiivinen verosuunnittelu. Meidän mielestämme olisi parempi jättää nämä määritelmät akateemikkojen tehtäväksi tai ministereille, ministereille talousministereille, valtiovarainministereille. Nimittäin kun minä luen nämä määritelmät, niin kun niitä haluaisin sanoa, että kun katsoo näitä määritelmiä tässä nelostarkistuksessa, niin en kyllä ymmärrä, mikä näiden välinen ero on, eli missä menee laillisuuden ja laittomuuden välinen raja. Ja pyydämme myös kohta kohdalta äänestystä 145 tarkistuksesta, 149 ja 247 tarkistuksista koskien 145 tarkistusta. Siinä on toinen osa, jota emme voi tukea, ja siinä pyydetään komissiota laatimaan yhteiset sitovat yhtiöverosäännöt, joilla voitaisiin torjua aggressiivista verosuunnittelua. Meillä on erityisvaliokunta, joka laatii tästä ehdotuksen. Ja 149. pyrimme myös kohta kohdalta äänestystä. Siinä puhutaan tiedonvaihtoa, siis mukaan lukien kehittyvät maat niin, että annettaisiin näille siirtymäaika. Me olemme ensimmäisen tarkistuksen osan kanssa samoilla linjoilla, mutta emme sen toisen osan kanssa. Ja sitten vielä tarkistus 247. Me pyydämme siitäkin kohta kohdalta äänestystä. Meillä on ongelma sen ensimmäisen osan kanssa. Siinä pyydetään komissiota sisällyttämään täysimääräisesti pragmaattinen äh, veroyhteistyö, verokoordinointi tuohon eurooppalaisen talouspoliittiseen ohjausjaksoon. Meidän mielestämme tämä eurooppalainen ohjausjakso on hyvin laaja käsite ja siinä ei tarvitse enää huudella Euroopan komission puoleen. Kiitoksia paljon hyvästä työstä vielä esittelijälle. Now, shadow. No sitten ECRn äh, varjoesittelijä Sampo Terho. Dear colleagues. Kollegat, esittelijä, puheenjohtaja. Kuten varjoesittelijät kokouksessa ja totesin, nykymuodossaan ECR-ryhmän on äärimmäisen vaikea tukea tätä verotusta koskevaa vuosikertomusta. Ensinnäkin me olemme sitä mieltä tämän kertomuksen äh, alan pitäisi olla valikoivampi. Verotus on suverenia jäsenvaltioiden toimivallassa ECRS. Me tiukasti uskomme, että sellaisena sen pitäisi pyyä. pysyä, mikä tuskin on yllätys. Ylipäätänsä verotuksen suhteen emme ymmärrä, miksi meidän pitäisi antaa neuvoja jäsenvaltioille sen suhteet verohallintoa, omaisuusveroa ja transaktiovero. Kun nämä asiat eivät kuulu toimivaltaamme, emmekä me näe mitään syytä uskoa, että meillä on mitään suhteellista etua näiden asioiden ymmärryksessä suhteessa jäsenvaltioihin. Mä uskon, että laillinen verokilpailu, jossa on yleensä ottaen hyvä asia ja vaikea hyväksyä mitään ehdotuksia, koska koskevat verojen harmonisaatio tai koordinaatiota Euroopan tasolla. Mutta suhtaudumme myönteisesti jäsenvaltioiden vapaaehtoiseen tiedonvaihtoon äh, veronkierron ja veropetosten vastaisten toimisten vuoksi. Eikä me voi hyväksyä, että EUlta tulee mitään pakollisia veropoliittisia toimia mainitusta syystä. Ja se IP pitäisi toimia vapaaehtoisella pohjalla, kun alun perin ehdotettiin. Joten kun esitteli aluksi totesi, että verokertomus on tänä vuonna poliittisempi kuin aikaisemmin, niin tämä on isoin ongelma meille. Ja siksi se on meille lähtökohtaisesti ongelmallinen. Thank you, Mr. Tero. Kiitoksia, edustaja Terho. Itse asiassa on sellaisiakin tapauksia ollut ja jotkut niistä mainitsittekin niistä. Eli meitä perussopimuksen mukaan kuullaan ja jos näin tapahtuu, niin silloin tämä asia kuuluu meidän toimivaltaamme. Eli eihän meitä kuultaisi, jos ei sitä varten olisi olemassa tällaista erityislainsäädäntömenettelyä. No nyt sitten annan puheenvuoron Alden edustajalle, Van Hoitsenille. Uh, first I... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin myöskin kiittää esittelijää Rova Kailia tästä vankasta pohjasta mietinnölle. Ja hienoa, että meidän tarkistukset on otettu myöskin huomioon. Ja haluan myös kiittää muita varjoesittelijöitä omasta panoksestaan. Paljonhan tässä on jo sanottu. Viimeisen kokouksen jälkeen mehän saimme monilta poliittisilta ryhmiltä tukea ja sitten parlamentti perusti erityiskomitean, joka tutkii EU-jäsenvaltioiden verotoimia ja muita toimia, jotka ovat samantyyppisiä. Ja sitten tarkoitus on tehdä suosituksia tulevaisuuden varalle. Meistä on erittäin hienoa, että näiden erityiskomitea on perustettu, koska me tarvitsemme keskustelua veronkierrosta ja aggressiivisesta verosuunnittelusta. Ja tarvitsemme avointa keskustelua faktojen ja lukujen pohjalta, emmekä ainoastaan yksittäisiä tapauksia yksittäisistä maista. Mutta vaikka tämä komitea on nyt perustettu, meidän pitää olla erittäin varovaisia, että me tee mitään ennenaikaisia päätelmiä, vaan meidän pitää odottaa tutkimusten tuloksia, joita tältä erityiskomitealta saadaan, jotta saimme kaikki faktat ja luvut pöydälle. Ja siksi emme tue kaikkia tarkistuksia. Jotkut menevät liian yksityiskohtaisesti liiallisesti yksityiskohtiin tällä hetkellä. Tuemme kuitenkin tarkistuksia, jotka liittyvät automaattisen tiedonvaihtoon ja myöskin esteiden ja hallin, hallintotaakan poistamiseksi PK-yritykseltä ja myöskin tämä maakohtainen raportointi ja yleinen lähestymistapa veron kierron ja aggressiivisen verosuunnittelun estämiseksi on meille, meidän mielestämme hyvä. Aikaisemmin varjoistelijan kokouksessa ja sanoikin, että meille ongelmallisia ovat tietyt tarkistukset, jotka puuttuvat jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuksiin, kun puhutaan vaikkapa omaisuusverosta tai ympäristöverosta. Ja uusien verotyyppien luominen pitäisi meidän mielestämme kuulla jäsenvaltioille. Verosopimukset jäsenvaltioiden kolmansien maiden välillä kuuluvat tähän ja myöskin sanktiot, esimerkiksi veropetostapauksissa mutta suurinta osaa kompromissista voimme tukea. Kiitos oikein paljon kaikesta työstä. Kiitos. Gue. Marissa Matias. Kiitos Roberto. Minä se en ole, mutta se ei ole paikalla. Ei pääsekään tänne. Hän pyyti minua puhumaan tästä asiasta. Luen hänen noottinsa. Hän haluaa sanoa, että Hänkin kiittäisi puolestamme Eevaa hyvästä työstä ja ponnistelusta ja panoksesta. Ottaa huomioon veron välttelyn ja kierron ongelmat EU-ssa ja kiireisen tarpeen tarttua siihen, vaikka kertomusta muokataankin hyvään suuntaan. Se on paljon myönteistä, niin se ei mennä sitten kauhean pitkälle kuitenkaan. Siinä on yleisiä toimia, joiden kanssa voimme olla samoja, samaa mieltä, mutta siitä puuttuu konkreettisia vaatimuksia edistyksellistä ja sosiaalista oikeudenmukaista tietä kohti. Me toivomme, että saamme jonkun sopimusluottelun. Komissio ei halua tarttua ongelman juureen ja ammattimainen varastaminen jatkuu häiriöttä. Valitettavasti Euroopan parlamentti ei kykene oikeudellisin keinoin rankaisemaan veronkierrosta ja välttelystä. Me voimme kuitenkin sitä voimakkaita vaatimuksia ja panna oikeita paineita komission suhteen, jotta kaikissa kansainvälisissä kaupoissa moni kansallista yritysten voittoja, siirtohintoja, luultavasti veronkiertoja ja offshore-yrityksiä voidaan valvoa. Missä puitteissa me ammatisesti pahoittelemme eu parlamentin sitä, että Euroopan parlamentti ei käytä oikeuksia luodakseen tutkimusvaliokuntaa veronkiertoon sellaista, joka voisi tehdä syvällisen tutkimuksen, julkistaa suunnitelmia ja tehdä erityisiä ehdotuksia, joilla voitaisiin täytettä panna koristettuja toimia. Ykkösprioriteetin pitäisi olla ensinnäkin rataakan siirtäminen perus äh, eli tarvikkeista luksukseen ja varallisuuteen. Pitäisi luoda laatutyöpaikkoja. Pitäisi oikeita varallisuuden omistajia verottaa osana laajalla strategiaa, jossa on spesifejä tehokkaita lainsäädännöllisiä toimintoja kansainväliseen kaupan ja kaupallisten toimien valvomiseksi ja yritysryhmien sisäisten siirtojen valvomiseksi, offshore-yritysten ja äh, veroparatiisien kieltäminen ja minimi yritysveron käyttöönotto olisivat myös tarpeellisia toimia. Tärkeintä veron kierron ja petosten suhteen tämä tärkeintä on, että nämä toimet täytäntöön pannaan osana pitkän aikavälin vaihtoehtoista politiikkaa. Tarvitaan sosiaalisesti oikeudenmukaista eurooppalaista veropolitiikkaa, joka luo kasvua, joka takaa jäsenvaltioiden edut ja työntekijöiden ja veronmaksajan edut EU:ssa. Thank you, Marisa. Kiitos, Marisa. Kato. I'd like to... Kiitos paljon. Haluaisin liittyä kiittelijöiden kuoroon ja kiittää Eeva ja hänen, henkilö, hänen tiimiensä tästä vero raportissa, joka oli monimutkainen ja siinä oli paljon tarkistuksia. No niin, minä haluaisin toivottaa tervetulleeksi ajatuksen verokilpailusta ja siitä, että julkisesti valvottaisiin vero, verotusalaa ja että meillä olisi välttämättömät varat, välttämättömät varat ö, sivistyneen yhteiskunnan pyörittämiseen. Tietenkin olemme pettyneitä vihreinä siihen, että me emme saa edelleenkään tutustua kaikkiin asiakirjoihin, mitä olemme pyytäneet, mutta olemme iloisia siitä, että tällä viikolla on perustettu tämä erityisvaliokunta ja teemme yhteistyötä kollegoiden kanssa äh, torjuaksi tällaisia verosopimuksia, jotka haittaavat ja äh, ovat haitallisia meille kaikille. Emme haluaisi kuitenkaan ensinnäkään sekoittaa kaksi, kahta verotuksen tärkeää tehtävää. Verojen täytyy tietysti pystyä rahoittamaan julkista toimintaa, mutta toisaalta verotus voi muuttaa yksilöiden ja yhteiskunnan toimintaa sillä tavalla, että se on haitallista myöskin ympäri, ympäristölle. Olen kuullut sanottavan, että kaikki välttävät veroja, mutta jotakin, mikä meidän pitäisi Eh, saada aikaan politiikan teollamme on se, että se ei enää olisi yleisesti hyväksyttävää, vaan että veron kiertäminen olisi eh, eh, häpeällistä toimintaa. Ja tämä on mielestäni sekä tämän valiokunnan että tämän parlamentin yhteinen näkemys, ja olen vakuuttunut siitä, että tähän suuntaan onnistutaan etenemään, kun teemme tulevana vaalikautena työtä tämän veroasiakirjaineiston parissa. Ja minun mielestäni tämä raportti ei ole välttämättä yhtä tyydyttävä kuin aikaisemmin kaikilla aloillaan. Tänä, tänä vuonna äh, ilmastoneuvottelut päättyvät Pariisissa ja tätä taustaa vasten mielestäni tässä raportissa ei korosteta ympäristöä, erityisestikään energiaveroa riittävällä tavalla. Meidän ei pitäisi sallia fossiilisten polttoaineiden lobbareiden äh, äh, myötä vaikuttaa verokannusteiden luomiseen vaan meidän pitäisi eh, pyrkiä toimimaan siten, että päästäisiin lopulta yhä hiilivapaampaan talouteen. Kiitoksia. Ähm, herra Anemans on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät äh, naiset ja herrat, tässä vuosikertomuksessa viitataan äh, myös äh, hallinnolliseen yhteistyöhön ja maailmanlaajuisiin standardeihin. No, oikein hyvältä kuulostaa tietenkin, mutta varmaan ensin pitäisi tarkastella tätä omaa tonttia, er- eli Euroopan unionia, 28 jäsenvaltiota. Minä itse tulen maasta, jossa jokunen päivä sitten kirjoitettiin LuxLeaksista ja ylipäätään verotussopimuksista monikansallisten yritysten kanssa. Täällä keskustellaan sitten äh, siitä, että komissio haluaa harmonisointia ja sisämarkkinoiden ei saa häiritä, mutta jäsenvaltiot ovat hiukan eri linjoilla ja minä kollegat katson, että ei verokilpailu maiden välillä sinänsä ole välttämättä huono asia. Nämä verotussopimukset johtavat siihen, että erityisesti maissa, joissa verotusaste on kovin korkea, niin ehkäpä yritykset sitten etsivät sellaisia jäsenvaltioita, joissa tilanne on niille edullisempi. Kun puhutaan yhtiöverotuksesta esimerkiksi verotus taakan levittämisen suhteen, niin on maita, joissa itse asiassa verotustasot eri alojenkin välillä ovat erilaiset. Joten ennen kuin me alamme tässä nyt keskustella eh, verotuksellisesta yhdenmukaisuudesta, eh, pitää varmaankin eh, katsoa, mitä tuo tutkimusvaliokunta saa aikaan. Verhofstadt, Juncker, muut, jotka ajaavat äh, federalistista Eurooppaa, eivät kuitenkaan itse äh, hallitus- tai pääministerin vastuussa ollessaan ottaneet niinkään vakavasti näitä Euroopan unionin toimivia sisämarkkinoita, vai kuinka? Kiitos. Thank you. Kiitos esittelijälle loppuhuomautuksista. Ole hyvä. Agreed to most Niin, kuten huomaatte, sovimme, saimme yhteisymmärryksen aikaan useimmista asioista tässä mietinnössä ja me saimme yli 300 tarkistusta ja kompromisseja haettiin, mutta joitakin mielipideeroja vielä on ja niistä täytyy keskustella sitten lähitulevaisuudessa, joten haluaisin vain kiittää kaikkia jäseniä, jotka tuotteliaasti osallistuivat tämän mietinnön laatimiseen tarkistuksineen ja myöskin neuvoineen. Haluaisin kiittää myöskin varjoesittelijöitä erinomaisesta yhteistyöstä, josta sain nauttia tämän mietinnön laatimisen aikana ja pyytäisin heitä jatkamaan tätä keskustelua tulevaisuudessakin tästä aiheesta, koska useimmat meistä varmaan ovat siinä erityisvaliokunnassa ja voimme spesisimmin tätä, tätä työtä ö, syventää ja seurata, mitä olemme tähän asti tehneet. Joten kiitoksia paljon myöskin Markusin ja Irenen avusta, heidän asiantuntija-avustaan sieltä sihteeristön puolesta. Kiitoksia. Thank you very... Kiitoksia. Äänestys on huomenna. Kiitos työstä esittelijälle, kaikille esittelijöille. Täällä pieni muutos. Nyt herra Sorun mietintö. Arvopapereilla toteutettavien rajoitustoimien ilmoittaminen ja läpinäkyvyys, herra Soru. Puheenvuoro on teidän. I will keep it in my mind. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat kollegat ja varjoesittelijät. Muutama viikko sitten esittelijänä esitin teille tämän luonnoksen arvopaperilla toteutettavien rahoitustoimien raportoinnista ja läpinäkyvyydestä. Ja siinä tilaisuudessa pystyin kuuntelemaan varjoesittelijöiden näkemyksiä. Myöskin pyysin komissiolta joitakin tarkennuksia lainsäädäntöprosessin suhteen. Ja päätimme pidentää tarkistusten jättömääräaikaa minulle esitetyn pyydön mukaan, mutta se ei kuitenkaan pidennä lainsäädäntöprosessin aikoja. Minulle on esitetty noin 150 tarkistusta ja kiitän kaikkia jäseniä näistä tarkistuksista. Olen lukenut ne kaikki huolella ja mielenkiinnolla ja erityishuomiota kiinnitin niihin tarkistuksiin, jotka tulivat useammalta varjoesittelijältä yhteisesti ja ne edustavat tietysti parlamentin kantaa laajemminkin. Ja olen kiinnittänyt huomiota myöskin niihin tarkistuksiin, jotka... Dilin ja Ajasin esittämiin tarkistuksiin aikaisemmin eh, nämä tahot eivät olleet eh, nimenneet omia varjoesittelijöitään. Ja ilolla huomasin, että useimmat tarkistukset osoittavat samaan suuntaan ja monet tukevat myöskin omia tarki- tarkistuksiani. No sitten on joitakin kohtia, joiden suhteen olemme eri linjoilla, mutta olen luottavainen sen suhteen, että tyydyttävä ratkaisu löytyy vielä kolmiväli, kolmen kantaneuvotteluissa komission ja neuvoston kanssa. Työstämme kompromisseja par aikaa ja tällä viikolla jo järjestetään ensimmäinen varjoesittelijöiden kokous siellä keskustellaan näistä asioista. Ja sitten ehkä muutaman minuutin ajan voin käyttää vielä muutamaan kohtaan, jotka tarkastusten perusteella näyttäisivät olevan tärkeimpiä asiakohtia. Ensinnäkin artikla 2, soveltamisala. Tästä aiheesta on jo keskusteltukin, mutta minun mielestäni sitä on vielä syytä syventää. Perustavanlaatuisen tärkeä aspekti on se, että pitäisikö keskuspankeille antaa poikkeus ja niiden vastapuolille myöskin poikkeus tästä äh, raportointi- ja läpinäkyvyysvelvoitteesta tai vaatimuksesta. Keskustelun valossa on todettava, että äh, keskuspankkien, jäsenvaltioiden keskuspankkien ja Euroopan keskuspankin toimet ovat sellaisia, että ne vaativat luottamuksen luottamus, luottamuksellisuutta ja tähän sitten vedottiin, jotta voitaisiin antaa äh, tästä raportointivelvoitteesta poikkeus tai vapautus. Minä mietin tätä asiaa ja katsoin, että tämä ehdotus olisi mahdollista hyväksyä, mutta siitä huolimatta on tullut esiin erilaisia ehdotuksia, jotka kiinnittävät huomiota me tämän asian suhteen ja silloin kun käydään nimenomaan arvopapereilla rahoitus tai suoritetaan arvopapereilla rahoitustoimia. Ja silloin nousee usein ristiriita yhtäältä rahoitus, rahapolitiikan ja sen salassapitovelvollisuuden ja toisaalta avoimuuden välinen konflikti. Ja Alden ja PPn ja ECRn kollegat esittivät tarkistuksen tähän liittyen. Ja tarkistusnumero oli muistaakseni 15. Artikla 3. Artikla sitten. Siinä on kysymys määritelmistä. Ja tässä on vielä työtä tehtävänä luultavasti. On tarkennettava ja selvennettävä laillisia aspekteja, jotka, jotta ne sitten ne tyydyttäisivät tai antaisivat mahdollisuuden löytää tyydyttävän ratkaisun, jotta voitaisiin tarjota asetuksen seurauksena sellainen tilanne, että markkinat päivittäisivät toimiaan ja operaatioitaan siten, että ne yrittäisivät etsiä asetuksesta porsaan reikiä. Jotkut ovat esittäneet oikeudellisia huomautuksia ja, ja hämmennystä tämän asian suhteen ja tätä täytyy vielä pohtia tarkemmin. Sitten artiklassa neljä puhutaan raportoinnin yksityiskohdista. Tähän esitettiin lukuisia tarkistuksia, jotka vaativat huomiotamme ja jotkut ovat sellaisia, että mielestäni niitä ei voida soveltaa esimerkiksi, että voitaisiin delegoida raportoinnin, raportointivelvollisuus joillekin muille tahoille. Tällainen delegointi mielestäni tekisi vaikeaksi tällaisen palvelun tarjoamisen käytännössä. Ja sitten on kaksi kohtaa ainakin vielä, jotka vaativat huomiota artiklat 20 ja 21. Näihin esitettiin lukuisia tarkistuksia. Tässä erot mielestäni ovat, mielipideerot ovat aika pieniä, ne voidaan sovitella. Sitten 2028 artiklaan on ehdotettu vähittäisempää lähestymistapaa, ja sitä on syytä harkita kyllä mielestäni että tämä lähestymistapa olisi hieman asteittaisempi. Sitten on yksi hankalampi kohta, joka koskee, joka koskee uudelleen käyttöä, eli kaikki, kaikki sellaiset vastapuolet, jotka käyttävät Title Transfer Collective Agreementteja. Tähän liittyen olen kyllä hieman huolissani ja suhtaudun ristiriitaisin tuntein, nimittäin tässä kavennettaisiin asetuksen soveltamisalaa, koska 95 prosenttia äh, markkinoista käyttää juuri tämän tyyppisiä äh, transaktioita. Eli tässä annettaisiin ikään kuin poikkeus näin suurelle osalle toimista ja toimijoista, ja sehän oikeastaan sitten äh, pudottaisi pohjan koko tältä asetukselta. Ja mielestäni on tärkeää kuulla myöskin komission mielipide tässä asiasta sen lisäksi, että kuulemme tietysti myös muita varjoesittelijoita. ja ja sitten näin tästä tukanleikkuusta, heikatista, niin sanotusti, siitähän on puhuttukin paljon jo aikaisemmin. Muistan, että, että artiklaan 15 olin esittänyt luonnoksessani lukuisia muutoksia ja viime eh, lokakuussa finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän suositusten mukaisesti nimenomaan. Tässä on näkemyksissä ihan selkeä ero. Yhtäältä vihreät, minä, minun ryhmäni ja GUE ja osa EFDstä ja sosiaalidemokraateista katsovat, että näitä haircut-määräyksiä on, on muutettava. Toisaalta Alden ja PPn ja ECRn kollegat pyytävät tämän määräyksen spesifioimista tai viittaamista tähän määräykseen tietyn toisen asetuksen kohdan kautta. Tänä päivänä mietitään sitä, ei, ei mietitä pelkästään, tai ei itse asiassa puhuta pelkästään näistä puitteista, joissa näitä hekatteja voitaisiin suorittaa, vaan täytyy miettiä, että kuinka asiassa voidaan edetä askel, askeleelta eteenpäin, jotta päästäisiin aikanaan sitten kompromissiin ja lopulta tällaisen puitteissaan laadintaan. Nyt annan vielä puheenvuoron varjoesittelijöille ja pyydän saada kiittää kaikkia tarkistuksista ja hedelmällisestä yhteistyöstä, mistä olen saanut nauttia kanssanne. Kiitoksia. Kiitokset äh, esittelijä. Ja nyt ensimmäisenä varjoesittelijänä puheenvuoron saa Danuta Hybner. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin äh, aloittaa toteamalla, että tämä FSB-ehdotus äh, tarjoaa hyvin äh, laajat puitteet arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin tietenkin näiden raportointivelvollisuuteen liittyen ja läpinäkyvyyteen. Tähän saattaa liittyä jokunen ongelma vielä, kun kompromisseja lähdemme etsimään. Ja nämä ongelmat saattavat hyvinkin liittyä siihen, että jotkut valiokunnan jäsenet haluaisivat käyttää tätä tilaisuutta hyväkseen öö, hiukan laajemminkin kuin tämän asetuksen suhteen. Olen kuitenkin optimistinen, sillä Renato varmasti onnistuu kanssamme löytämään kompromisseja, mm, kun sitten keskustelemme kompromissien lopullisesta muodosta, niin uskomme, että erimielisyyksistä huolimatta kyllä ihan varmaan yhteistä pohjaakin löytyy. Nostaisin esiin joku sen seikan, jotka myös tarkistuksissani yhdessä joidenkin kollegojen kanssa olen nostanut esiin. Ensinnäkin kiitän Renatoa sitä, että hänkin hyväksyy PK-yritysten takana äh, huomioon ottamisen, mitä tähän raportointivelvollisuuteen tulee, kun ne ovat äh, vastapuolen kanssa tekemisissä näissä rahoitustoimissa. PK-yritysten tulisi mielestämme saada siinä mielessä tässä poikkeus, että niiden raportointivelvollisuutta kevennettäisiin. Samoin tarvitaan lisää määritelmiä. Jotkut määritelmät puuttuvat itse asiassa tästä asetustekstiehdotuksesta, eli jokunen määritelmäehdotuskin meillä on täällä tarkistuksissa, ja uskon, että toivon, että niistäkin kompromissi löytyy. Kun ajatellaan sitten tämän raportoinnin sirpaloituneisuutta ylipäätään ja sitä, että mentäisiinkö ESMAN vai kansallisen toimivaltaisen viranomaisen pakkeille, niin nämä nyt ovat tietenkin yksityiskohtia, mutta hyvin tärkeää on se, että tämä viestintä tapahtuu myös vähittäistoimijoiden kanssa. Ja mielestäni on ihan perusteltua toimia näin. Ja mitä tähän herkat äh, kysymykseen tulee, taidammepa olla asiasta eri linjoilla ja tulemme niin varmaan olemaan ihan loppuun asti. Ei se siitä niinkään ole kiinni, että ettemmekö kaikki tätä sinänsä ymmärtäisi, mutta kun näiden tietojen pohjalta, jota saadaan ja järjestelmän pohjalta emme vielä ole valmiit äh, haircuttiin ja siksipä ää, äh, toivoisimme jonkinnäköistä tarkastelua, uudelleen tarkastelulauseketta ja jotkut meistä olemme ehdottaneetkin puolentoista vuoden kautta, jonka, joka käynnistyisi siis ää, äh, tästä ää, ähm, voimaan astumisesta ja puolentoista vuoden jälkeen siitä sitten ESMA ja EKP voisivat äh, tarkastella tilannetta äh, näiden toimien suhteen, äh, tarvitaanko haircuttia. Ja tämä olisi näin ikään seuraava askel, eli komissiolta voitaisiin saada vaikutusarvio ja ehdotus, koska säännellyt haircutit ovat hyvin, hyvin tärkeät kyllä ylipäätään markkinatoimijoille. Sitten uudelleen käyttö, vakuuden uudelleen käyttö. Uskon ja toivon, että siitäkin löytyy kompromissi. Tässähän esittelijä ehdottaa äh, vakuuden uudelleenkäytön ehtojen tiukentamista tai tätä mahdollisuuksien kaventamista. Ja meidän täytyy varmaan toimia kuitenkin tavalla, joka on markkinoille mahdollisimman hyvä. Itse olen kannattanut sitä, että otetaan huomioon vakuuksien laatu. Käsittääkseni tätä tekin olette ehdottanut esittelijä ja toivon, että saadaan sellainen lopullinen sanamuoto, joka mahdollistaa sen, ettei synny tilannetta, jossa Äh, vakuus äh, tulee arvottomaksi tietyissä tilanteissa. Ja tämä meidän täytyy kyllä pitää koko ajan mielessämme. Mm, muiden varjoesittelijöiden kanssa olemme keskustelleet myös mahdollisuudesta paitsi näiden äh, rahoitustoimien vakuuksien suhteen myös tietyt tapaukset, joissa eri lainoitustilanteissa Eh, eri eh, vakuudet ovat erilaisessa järjestyksessä. Joten eh, kun tässä puhutaan kahtalaisesta raportointivelvollisuudesta, ehm, niin olemme käyneet koko joukon keskusteluja ja kyllä perusteluja on kuultu puolesta ja vastaan. Siis myös sitä vastaan, että molemmat osapuolet raportoivat tai olisivat vel- velvollisia. Ja tällainen kompromissi kyllä varmaan voitaisiin löytää niin, että äh, rahoitustoimen vasta puolet voivat laillisesti jommalle kummalle äh, vastapuolelle äh, delegoida tämän raportointivelvollisuuden niin, että se olisi sitten myös juridisesti sitova toimi. Tästä riippumatta toivomme kuitenkin, että ESMA harkitsisi tulevaisuudessa vieläkin pidemmälle menevää toimintaa, mitä tulee tähän päällekkäisen tai kahtalaisen raportoinnin velvollisuuteen. Sitten tässä on vielä kysymys siitäkin, Ähm, milloin tämä asetus astuu voimaan, tuleeko se voimaan ehkä asteittain tai vaiheittain, ja mielestämme tällainen vaiheittainen äh, toiminta tapaa voitaisiin varmaankin hoitaa delegoitujen säädösten pohjalta. Tässä nämä pääasialliset seikat, joista varmaan vielä keskustelua jotenkin jonkin verran tarvitaan. Keskuspankit muuten, keskuspankkien raportointi, tästäkin on puhuttu aika paljon puolesta ja vastaan. Ja kyllä tästä jonkinnäköinen kompromissi mielestäni nyt on aikaan saatu ja toivon, että siitäkin saadaan sovittua kaikkien osapuolten kesken. Tämä olisi varmaankin turvallisinta rahapolitiikallemme. Ja näin todella saataisiin myös tietoa aikaa merkittävästä eh, eh, paketista, joka on eh, sitten taas keskuspankkien käsissä. Kiitos. Kiitoksia. Koska Case Winber ei, ei pääse paikalle, niin Sampo Terho ECR. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. First of all... Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi Ken Swinburne esittelijänä pyytää anteeksi, ettei pääse paikalle, mutta hän ei terveydestä syystä pääse paikalle tämän puheen puolesta. Tässä teknisessä asiakokonaisuudessa hän oli tyytyväinen, että oli niin paljon yksimielisyyttä varjostelijoiden kanssa asioista. Hänen tarkistukset keskittyvät parantamaan esittelijän lähestymistapaa pienissä yksityiskohdissa, niitä tiedonantovelvollisuuteen ja raportoitiin. Kei haluaisi, että hallinto takaa kiinnittäisiin aidosti huomiota osa lainsäädännön vaatimuksista että oikeita taakkaa toimijoille. Pitäisi tehdä selkeäksi, että transaktioiden raportointivelvollisuus voidaan antaa toiselle vastaosapuolelle. Tämä koskee erityisesti ei-rahoitusalan vastaosapuolia, joilla ei ole raportointikapasiteettia. Ja varojen ilmoittamisen suuntaviivoja pitäisi noudattaa, niin, noudattaa niitä, jotka ESMAn puitteissa ovat voimassa. Svenman kannattaa, että tämä on pakollista säätelystandardeina, mutta hän ei haluaisi, että sellaiset rahastot, jotka ovat vaatineet jo korkeammat tiedonantovaatimukset, ettei niitä rankaista siihen uudessa järjestelmässä, mitä esittelijän äh, pörssiyrityksille ja luottolaitoksille asettamille vaatimuksille mitä niihin tulee, niin Kei haluaisi mahdollisimman johdonmukaisen lähestymistavan muun lainsäädännön kanssa. Hän on siis ehdottanut, että käytetään nykyraameja liittyen erotusalan raportointiin SFT-transaktioiden raportoinnissa määrittelytä teknisellä alueella, josta Kei on aikaisemmin ottanut esille, vaikka hän on samaa mieltä uudelleen käytön useimmista piirteistä. Hän tekee pieniä parannuksia, jotta puhuttavana oleva asia selkiytyisi. On tärkeää, että säätelijä lisää selkeyttä, mutta ei ää, vakuuksien siirtoa ja omistusoikeutta pidä rapauttaa, vai kannattaisi sille, että nämä eivät kuulu sovellusalaan. halusi selkeyttää määritelmää niin, että käy julki, että nämä eivät kuulu. Ja sitten mitä vakaukseen, hiustenleikkauksen arvonalennukseen tulee, niin Ken pitäisi, mielestäni tämä pitäisi siis tehdä selväksi, että tämä ei kuulu äh, tähän nostuksen alaan, koska näkemyksiä selkeytetään vielä TVSPstä. E, jos paremman säätelyn kannalta tämä olisi järkevää ja silloin uudelleen tarkastelulla olisi parempi. Ja lopuksi Kei haluaisin kiinnittää huomiota erityisesti täytäntöpanna aikoihin eri säätössä MIFIDessä ja CSDRssä. ESMA on valittanut siitä, mutta se ei ole saanut riittävästi aikaa tekniseen työhön näiden astusten kanssa. Ja parlamentilla on myöskin tarkasteltavana tuhansia sivuja standardeja lyhyessä aikavälissä, kun takarajatkin ovat aika tiukkoja. Ei usko hänen tarkistuksensa, jotka antavat ymmärtää, että säätely, teknisten standardien tarkastelu takaraja pitäisi olla suhteessa e- siihen, milloin ESMA ottaa ne käyttöön. Se antaisi paremmat takarajat, se antaisi myös ESMAlle vähän mahdollisuutta parantaa työlaatua. Antaisi parlamentille mahdollisuuden valvontavallan käytölle. Kiitos. For the Aldenau, Philippe de Backer. Seuraavaksi Alde Filippi de Backer. And also thank you. Kiitos paljon puheenjohtaja, kiitos esittelijälle. Varmaankin kaikki olemme samaa mieltä siitä, että olemme täällä varmistamassa, että tämä arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien asetus on käsitteillä sen takia, että sillä pyritään vähentämään systeemistä järjestelmäriskiä ja koskee nimenomaan niitä transaktioita, jotka tapahtuvat pankkisektorin ulkopuolisella ja perustuen niihin tarkistuksiin, joista on yritetty tehdä kompromisseja, kulkevat tähän suuntaan. Kei muun muassa mainitsi jo sen, että on otettava huomioon kolme tärkeää asiaa. Yksi niistä on se, että meidän täytyy varmistaa, että pidämme koskemattomina ne markkinat, jotka toimivat hyvin, emmekä luo niille lisäpaineita. Ja toiseksi täytyy tehdä hyvin selväksi, kun kyseessä nyt on tekninen asia, että mitkä ovat oikeudelliset seuraukset sillä, mitä me sanomme ja varmistamme, että emme laadi äh, vaikutusarviointeja ja keskusteluja sitä ennen kuin kuulemme FSPn kannan asioihin. Ne asiat, jotka aikaisemmat puhujat ottivat esiin, tekevät selväksi, että jotkut meistä ovat sitä mieltä, että olemme tällä kannalla, jonka mainitsin, mutta sen lisäksi haluaisin ottaa kaksi muuta asiaa Alden tarkistusten suuntaisesti. Ensinnäkin nyt nämä haircutit, arvonalennukset. No, kyseessä ei ole niinkään, että ollaanko puolesta vai vastaan, vaan on tärkeää että ihan hyvän hallinnon kannalta, että hankimme asiasta riittävästi tietoa ennen kuin ryhdymme mihinkään toimiin. Esimerkiksi meillä ei ole mitään vaikutusarviointia vielä käytettävissämme, sitä pitäisi odottaa mielessäni, ja tarkistukset, tarkistuksemme etenevät siihen suuntaan. Ja toiseksi on mielestämme hyvin tärkeää, että kun puhutaan maailmanlaajuisesta kaupasta, niin määritelmät täytyy olla FSPn linjojen mukaiset, koska nehän näitä säädöksiä sitten aikanaan valvovat. Ja to, sitten kolmanneksi raportointia koskien on esitetty ajatusta myös tämän raportointivelvoitteen delegoinnista ja että onko tämän tyyppinen raportointi parasta suorittaa nimenomaan tällä tavalla. Keillä on tästä tarkempi käsitys, ja hän esitteli kantansa tulevina päivinä ja viikkoina. Ja sitten läpinäkyvyydestä meidän täytyy todellakin pyrkiä välttämään kohtuutonta hallinnollista taakkaa yrityksille. Mielestäni meidän täytyy ottaa huomioon jo olemassa olevat säädökset ja hyödyntää niiden antamat mahdollisuudet. Ja ESMAkin voi sitten tietenkin tarjota olemassa olevia sääntöjä näihin tämän tyyppisiin transaktioihin, joissa nyt tällä kertaa puhutaan, eli arvopapereilla toteutettavia rahoit toteutettavista rahoitustoimista. No sitten oikeudelliset seuraukset, ne liittyvät selkeästi määritelmiin ja tästä täytyy saada selkeys. On, te, on varmistettava, että määritelmät antavat riittävän ö, oikeusvarmuuden ja että soveltamisala on selvä. Ja toiseksi Haluaisimme saada lisää oikeusvarmuutta ja, ja äh, tarkkaa ajattelua sen suhteen, mitkä ovat, ovat äh, oikeudelliset seuraukset silloin, kun arvopaperien ominaisuutta, omistajuutta siirretään henkilöltä tai taholta toiselle. Nimittäin on aivan selvää, että oikeudellisen kehyksen pitää pysyä koskemattomana. Nämä ovat joitakin niistä asioista, jotka ovat vielä avoimena ja monia teknisiä kysymyksiä niin, mutta myös, mutta uskon, että lopulta saamme aikaiseksi paremman tekstin kuin minkä komissio, komissio aikanaan esitteli ja selkeät puitteet, kuinka arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia sitten käydään ja kuinka niitä raportoidaan ja näkyvä, läpinäkyvästi. Kiitokset Filippe Pakker. Seuraavaksi eh, Riina Kari vihreistä. Minä halusin aluksi sanoa kiitokset vielä esittelijälle kertaalleen tästä hienosta pohjustuksesta tänään. Minusta on tärkeää aloittaa me sitä, että olemme yhtä mieltä sitä, että me haluaa, että riskit katsotaan hyvin ja toisaalta me toivomme, että ei ainoastaan sitä katsota, me haluamme myöskin säädellä käyttöä asetuksen tarkoituksen pitää olla läpinäkyvyyttä, mutta myöskin säädellä käyttöä, niin kuin jo totesit. Sitä me toimme. Meillä on vielä joukko KNGLtä tarkistusehdotuksia, jotka eivät hirveästi muuta asioita, mutta pyrkivät syventämään asioita ja säätämään säfteitä, erityisesti vähentämään systeemiriskiä. Haluamme vähentää uudelleenkäyttömahdollisuuksia niin että uudelleen käyttävät elämän kerran. Mä halusimme, halusimme myös keskustella siitä uudelleen käyttöön lopettaa se kokonaan, mutta olemme aina tehneet ehdotukset, tästä voitaisiin uudelleen käyttävät tästä elämän kerran. Tähän säätelyn minimi jos kakseen arvonnuksen suhteen ole oikein iloinen, kun kuulen, että Estelle on samaa mieltä, että halutaan säädellä. Ja vaikka tässä nyt ei laajemmin ehdotuksia työstetään, mutta tässä vaiheessa meidän täytyy aloittaa jo säätely. Meillä on hyvät pohjat säätelylle. Ja meillä olisi, me se tärkeän mahdollisuuden, jos ei tämä olisi loisi mitään säätelyä. Vaihtoehtona äh, äh, että lykätään valmistumista ennen kuin FSM tehdään ehdotuksia ja sitten voidaan käyttää niitäkin pohjana. Me pitkälti tämmöistä FSB pitää olla osa asetusta. Me haluamme eh, halua luoda liikaa reikiä, joista porsareikiä, joista voi livahtaa. Emme eh, haluamme olla seurattavuutta. Miksi keskuspankki pelkää näitä tiedonantoja niin kauheasti? Eihän niitä kaikille paljasta, vaan toisille viranomaisille, jotka voivat käyttää niitä. Että pidetään siitäkin, että ei ole ihan liikaa porsareikiastukseen. Mielestäni tämä on hyvä pohja kompromissille tämä ehdotus. Kiitos. Kiitokset äh, äh, kuen edustajalle ja sitten Scott Kato vihreistä. Olkaa hyvä. Kiitos. Ensin täytyy pyytää anteeksi Eva Jolin puolesta, joka on äärimmäisen tärkeällä virkamatkalla Afganistanissa tällä hetkellä ja joudun nyt esittelemään joitain erittäin teknisiä huomioita hänen puolestaan tästä erittäin teknisestä asiasta. Ensinnäkin haluamme kiittää esittelijä herra Sorua hänen äh, oikein hyvästä esityksestään. Nostaisimme esiin äh, joitain seikkoja, jotka ovat tässä äh, BN suositusten mukaisia arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien sääntelyä tuemme. Ja hyväksymme tarkistukset artiklaan 13, ottaen huomioon myös luottolaitokset ja pidämme erittäin hyvänä ehdotuksianne siitä, että arvon alennukset äh, hoidettaisiin äh, järjestelmällisemmin, nekin FSPn suosituksiin perustuen. Olemme tehneet joitain tarkistuksia vahvistaaksemme komission ehdotusta entisestään. Se, että laajennettaisiin tätä oikeusperustaa. Mielestämme hyvä ehdotus. Tälle on hyvät perustelut. Se, että lisättäisiin artikla, jossa pyydettäisiin ESMalta lisätietoja liittyen juuri vasta, vastapuoliin ja niin edelleen on mielestämme myös erittäin tärkeää. Ja kun puhutaan sääntelijästä, sekä niin kutsutuista stressitesteistä liittyen vakuuksiin. Ja sitten vielä, jotta päästäisiin vieläkin pidemmälle läpinäkyvyyden suhteen, olemme tehneet tarkistuksia, joissa pyydämme komissiota arvioimaan maksukyvyttömyyslainsäädäntöä ja pyydämme jäsenvaltioita arvioimaan sitä, että voitaisiinko luoda tällainen roskapankkijärjestelmä, joka ostaisi näitä vakuuksia niin, että tietyissä tilanteissa asia saataisiin vahvemmalle pohjalle. Uskomme, että voimme saada aikaan hyvin vahvan ja vankan ekon kannan tässä tärkeässä kysymyksessä. Kiitoksia. Suuret kiitokset. Nyt katsomme tässä joka kelloa. Ää, äh, aikaa ei ole kovasti paljon, mutta olisiko vielä muilla kuin varjoesittelijöillä puheenvuoropyyntöjä? Ei näytä olevan, joten nyt äh, komissiosta Patrick Pearson saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. I'll be very brief. Kiitoksia. Puheenjohtaja aivan lyhyesti ensinnäkin pitäisikö arvopaperin siirrot sulkea pois tämän asetuksen ulkopuolelle? No neljä, neljästä syystä olemme sitä mieltä, että se ei ole hyvä ajatus. Ensimmäiseksi mielestämme tämä lisäisi riskiä. Mikä on äh, Securities Collateral Arrangementin ja sitten taas arvopaperin siirron välinen ero? Ei yhtään mikään. Ainoa ero niiden välillä on äh, se aika, jonka puitteissa äh, vakuus siirtyy taholta toiselle. Eli, mutta riski on aivan sama. Vakuus on, on annettava takaisin aikanaan. Lisäksi se lisää oikeudellista epävarmuutta. Toimialalla todetaan, että jos arvopaperin siirtoa ei suljeta pois, niin oikeudellinen epävarmuus lisääntyy, koska riski pysyy samana, koska toimialalta äänet kuuluvat, että konsentrinen ää, vaatimus on jo rakennettu sinne sisään, ja jos se suljetaan pois, niin annetaan väärä, väärä mielikuva siitä, että mitä tässä oikeastaan halutaan. Kolmanneksi ehdotuksen soveltamisala kapenee merkittävästi, jos tämä suljetaan pois. Nimittäin 95-96 prosenttia koko markkinoista sulkeutuu silloin asetuksen ulkopuolelle. Ja tämä on tieto, joka meille tulee itse toimialalta. Ja silloin oikeastaan koko ehdotukselta putoaa pohja. Ja vielä lopuksi totean tai kysyn, että mikä tässä on ongelma? Ongelma on se, että jos arvopaperien siirto sisällytetään, niin silloin täytyy lisätä muutama lause, että vakuuden antaja on antanut suostumuksensa, joten olemme täysin samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että olisi väärin sulkea arvopaperin siirto tuosta pois. Ja sitten vielä meidän täytyy löytää ratkaisu keskuspankkeihin. Eihän heille voi tietenkään täyttä poikkeusta antaa mikä sitten tässä on ongelma? Jos keskuspankit eivät voisi kertoa tietoja viranomaisille tai julkisille markkinoille, niin se olisi huono merkki ja huonoa mainosta. Ja silloin viranomaiset eivät voisi valvoa eikä myöskään panna täytäntöön tätä asetuksen täytäntöönpanoa. Raportointi on tärkeää. Mitenkä parhaiten sitten transaktioista raportoidaan? Jos käytetään asematietoja, niin silloin ei voi välttää kaksinkertaista raportointia. Viranomaiset saavat väärää tietoa. Jos käytetään transaktioraportointia, niin silloin eh, rakennetaan MIFIDin ja EMEAN olemassa olevalle pohjalle, jos se on paras tapa siis edetä. No sitten vielä näistä arvonalennuksista, helkateista. Paras tapa edetä olisi se, että mehän emme tiedä vielä, mitkä kulut tästä koituu ja minkälaiset vaikutukset tästä koituu. Ja jos emme tiedä, mitkä vaikutukset ja kulut ovat, niin silloin parasta on siinä tilanteessa äh, seurata mm, kompromissitarkistuksen ehdotusta, eli pyydetään vaikutusarviointia ja sen jälkeen sitten vasta äh, pannaan nämä säännöt täytäntöön, kun on saatu asiasta kansainvälisellä tasolla yhteisymmärrys. Kiitoksia. Thank you to the commission. And now... Kiitoksia komissiolle. Sitten vielä esittelijälle puheenvuoro Renato. Thanks, Mr. Chair. Kiitoksia. Thank you all for uh, your comments and for... Uh, kiitoksia puheenjohtaja. Oikein paljon kiitoksia kaikista kommenteista ja ehdotuksista. Mielestäni olemme edenneet aika hyvin tässä, koska olemme jo saaneet aikaiseksi kompromissin monistakin asioista Eli saimme aikaiseksi kompromissin ja pystyimme sitten vähentämään pk-yritysten tehtäviä. Ja uskonpa, että tämä kompromissiehdotus, joka liittyy ECBn keskuspankin rooli, tämä on hyvä viesti ja kompromissipohja. Ja kuuntelin Eva Pleinarin argumentteja liittyen siihen, että miten voitaisiin välttää sääntelyä. niin kutsutun arvopaperisiirtosopimuksen osalta. Ja olen samaa mieltä komission kanssa siitä, että tämä on hyvin vaarallista ehdotuksen kannalta, koska noin 95 prosenttia markkinoista jäisi pois. Ymmärrän kyllä että tämä koskee ainoastaan markkinoiden avoimuutta. Mutta kuitenkin tämä ehdotus on ikään kuin osa pakettia, ja tähän liittyy toinenkin ehdotus rakenteellisista rahoitusmarkkinauudistuksista, joten pääasiallinen tavoite on vähentää järjestelmäriskiä. Ja jos järjestelmäriskiä halutaan alentaa, niin sitten meidän pitää kiinnittää erittäin paljon huomiota siihen, että minkälaiset markkinat ovat tänä päivänä, eikä pidä unohtaa sitä, että markkinoita pitää säännellä, jotta voidaan välttää ongelmia tulevaisuudessa. Eli mielestäni meillä on oikein hyvä kompromissipohja tässä jo saatu aikaiseksi, ja toivottavasti seuraavien päivien keskustelussa sitten voidaan mennä vielä pidemmälle ja löytää kompromissi laajemminkin. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you very much to the rapporteur. To... Paljon kiitoksia esittelijälle ja varjoesittelijöille. Kuten tiedätte, äänestys tapahtuu 23. maaliskuuta. Aikaa on vielä työstää asiaa ja saada aikaiseksi hyvä tulos sitten tässä tärkeässä lainsäädäntötyössä. Tämä esityslistan kohta voidaan nyt päättää ja siirtyä seuraavaan kohtaan, joka liittyy tähän aiheeseen ja se onkin luottolaitosten häiriön sietokykyä parantavat rakenteelliset toimenpiteet. olikin helppoa kuvitella, että siihen tuli ihan merkittävä määrä tarkistuksia ja nyt on aika ne käydä läpi. Ja nyt annankin puheenvuoron esittelijä Högmarkille. Mr. Chairman, and, um, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Haluaisin äh, kiittää varjoesittelijöitä ja jäseniä, edustajia, jotka ovat tarkistuksia esittäneet. Niitä on aika jo, koko joukko, mutta ne todella keskittyvät myös pääasiallisiin ongelmiin. Eli siinä mielessä ihan, äh, ei nyt helppo, mutta kuitenkin äh, käsiteltävissä oleva tarkistusjoukko, joka on hyvinkin ryhmiteltävissä. Äh, nyt nostaisin esiin ehkä joku sen seikan, esittäisin lyhyitä huomioita Ensinnäkin liittyen tarkistuksiin siitä, miten näitä toimia voidaan parantaa. Kun ajatellaan, mikä on markkinatoimintaa ja hyväksyntää, investoida vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin. Tässä määritellään ja ikään kuin luodaan oikeudellista varmuutta. Ja tämä on kyllä ihan äh, toteuttamiskelpoinen, äh, äh, kun ajatellaan pankkirakenteita sinänsä ja katsotaan, miten näitä eri toimia hoidetaan. Mutta meillä on pienehköjä mielipideeroja. Tässä sitten on koko joukko tarkistuksia, joissa nousevat esiin nämä eri mielipiteet, esimerkiksi liittyen tukiin minulla itselläni, joka olen ollut esittelijä näissä pankkialakysymyksissä implisiittisten äh, tukien äh, suhteen voin todeta, että kyllä tällaista ikään kuin implisiittistä äh, tukijärjestelmää voi olla, mutta kun ajatellaan pankkirakenneuudistusta, niin viesti yhteiskunnalle ja koko pankkialalle, sen on oltava se, että mitään osakkeenomistajille ei mene mitään epäsuoria tukia, ei ole mitään mahdollisuutta sille, että osakkeenomistajat jotenkin hyötyisivät hallitusten toimista tai velkarahastojen toimista. Tämä on ollut aika tärkeä iso asia, jota käsiteltiin silloin, kun puhuttiin näistä erilaisista pankkien pelastustoimista – ja ähm, ilmeistä on, että kun ajatellaan näitä äh, pääasiallisia sijoittajia, jotka ovat ensisijaisia, niin äh, äh, ajattelevatko he näitä pelastustoimia? Kukaan ei voi olettaa, että interventiota tapahtuu. Tärkeää on ottaa huomioon se, että aina keskustellaan siitä, miten huolehtia talletuksista, miten ottaa huomioon erilaiset ulottuvuudet asiassa ihan sosiaalisista alkaen. Mm, osittainhan talletuskysymys on talletussuojajärjestelmän kautta hoidettu. Tästä tietää paljon herra Simon ja kun ajatellaan lainsäädäntöä, jota talletussuojan alalla on aikaansaatu, tänäänhän myöhemmin keskustelemme toisenlaisesta aiheesta tässä valiokunnassa. Tässähän ajatus on antaa pankkijärjestelmälle Euroopan investointisuunnitelman kautta oikeastaan ihan implisiittistä tukea tai eksplisiittistä tukea. Ja sanon kyllä ihan suoraan, että paradoksihan tässä on se, että tällainen eksplisiittinen tuki itse asiassa lähinnä hyödyttää pankkeja, kun tämä implisiittinen taas itse asiassa, jos sellaista nyt olemassa jollakin tavalla on, niin sehän hyödyttää itse asiassa taloudellista toimintaa alhaisemman korkotason kautta. No kyllä me tämän varmasti saamme hoidettua. Ja minulle hyvin tärkeää on ollut se, että pankkirakenneuudistus yhdistyy äh, tähän pankkien äh, ongelman tai velkojen ratkaisumalliin, koska kun ajatellaan näitä pelastus in toimia, ne liittyvät tietenkin yhteen. Sitten tässä keskusteluissa erityisesti nyt tarkistusten kautta on noussut esiin tämä kotimaa, isäntämaa, kysymys. Karim Rosati Hybner, muutkin ovat tehneet tarkistuksia sen suhteen, mikä on kotimaa, mikä on isäntämaa. Ja kyllä tämä on tietenkin tärkeää. Tässä keskitytään nimittäin toiseen ulottuvuuteen. Jos emme tätä asiaa käsittele tai huolehdi siitä, niin vaarana on se, että ne maat, ähm, joiden alueella toimii lähinnä ähm, muiden äh, maiden pankkeja, ja tämä on siis minun mielipiteeni, mutta käsittääkseni tämä on nyt myös yleisesti hyväksytty arvio asiasta, niin äh, sitten markkinatoiminta näissä maissa äh, vähenee, vaikkapa Viro, Latvia, Liettua, ne ovat äärimmäisen riippuvia muiden maiden pankeista. Ja analyysi varmaankin nyt osoittaa, että jos erotetaan kotimaa isäntämaa, niin sitten pääomat keskittyvät pääkonttoreihin tai kotimaihin. Uskon, että tämä asia on sellainen, joka meidän täytyisi hoitaa, semmekin kun se liittyy toiseen asiaan ja on hyvä nähdä, että tarkistuksessa tämän muutkin ovat huomioineet, nimittäin tarve saada investointeja. Jos me toimimme nyt tavalla, joka estää rahoituksen, markkinatoiminnan, lainoituksen, niin, niin se haittaa paitsi näitä isäntämaita, niin ihan koko talouttamme, koko taloudellista toimintaa. On puhuttu riskipohjaisesta lähestymistavasta, rakenteellisesta lähestymistavasta. Näissä tarkistuksissa on sellaista suuntausta, että pohditaan, miten riskejä kohdellaan. Me olemme nähneet järjestelmäriskejä pankkeja, joita on äh, liittynyt myös pienempiin pankkeihin, ei vain äh, isoihin pankkeihin. Ja tämä tietenkin liittyy äh, modernin pankkijärjestelmän monimutkaisuuteen, jossa pienet ja suuret pankit ovat kuitenkin liitoksissa toisiinsa. Filosofisesti voitaisiin tavata, että jokainen pankki on toisen pankin osasto tässä suuressa kokonaisuudessa. Tämänhän Lehman Brothers esimerkki meille osoitti. Lehman Brothers oli kuitenkin <laughs> erittäin eh, erikoistunut investointipankki, mutta silti sillä oli eh, koko pankkijärjestelmään hyvinkin merkittävä systeeminen järjestelmään liittyvä vaikutus. Ja nyt eh, pohditaan sitä, miten jos nyt näitä tarkistuksia katsoo ja osallistuu keskusteluihin, joihin tietenkin olemme osallistuneet, niin – Mm, nähty ikään kuin ero järjestelmäriskin välillä ja sitten pankkien pelastamisen välillä, niin eikö nyt järjestelmäriskiä juuri voida vähentää sitä kautta, että on olemassa malli? Ja mielestäni tältä kannalta ehkä voitaisiin toimia, kun katson tarkistuksia, joita on esitetty, niin on helppo nähdä, Voima Etsäker viimeksi sanoi, että olemme hyvin kaukana toisistamme. Hän, hänen nurkastaan puhasi aika kylmä tuuli kohti minua, mutta ei me mielestämme kanoissamme niin kaukana toisistamme ole, sillä jos me mm, käsittelemme näitä asioita ihan konkreettisella tasolla, emmekä vain symbolisella tasolla, niin emme varmaankaan ole niin kaukana Me Varma, varmasti kaikki haluamme vankemman rahoitusjärjestelmän. Varmasti kaikki haluamme järjestelmäriskiä vähentää, siihen puuttua. Eikä varmastikaan kukaan meistä aliarvioi investointien tarvetta ja varmaan kaikki olemme yhtä mieltä myös kotimaa isäntämaa kysymyksestä. Ja kun tarkistukset lukee, tarkistuksia on tullut hyvin äh, laajalti eri ää, äh, poliittisista ryhmistä eri kannoilta, niin kyllä aivan ilmeistä on, että tarvitaan tällaista markkinatoimintaa. Ja kun ajatellaan näitä kompromissimahdollisuuksia, niin äh, keskitytään konkreettisiin huolenaiheisiin eikä tehdä näistä symbolisia kysymyksiä esimerkiksi pakollisen erottamisen suhteen. Toki jos näistä tehdään periaatekysymyksiä, symbolisia kysymyksiä, olemme kaukana toisistamme, mutta jos asiaa katsotaan käytännön kannalta, jos katsotaan pankkeja, joiden toiminnasta suuri osa vaikkapa perustuu hyvin volatiileihin toimiin, niin kaikki olemme sitä mieltä, että täytyy asiasta huolehtia. Tai sitten suuret pankit, jotka voivat aiheuttaa suurempia <laughs> ongelmia kuin pienet pankit, niin varmaan tämäkin saadaan hoidettua yhteistyöllä. Ja sitten tuo tämä kysymys, sekin voidaan varmasti hoitaa, kun asiaan äh, keskitytään käytännön tasolla. Ja puheenjohtaja te, joka olette kuuluisan hienon jäsenvaltion edustaja, Italian edustaja, niin tehän tulette maasta, jossa eh, italialaiset eh, tilintarkastussäännöt eh, kehiteltiin ja vissin aika lähellä hienoa Galtierin kaupunkia Venetsian alueella ikään kuin syntyi koko moderni pankkijärjestelmä. Sanon tämän, koska tämä on merkittävä historiallinen ja kulttuurinen ulottuvuus, mutta sanon tämän myös siksi, että ne teistä, jotka olette joutuneet oppimaan tai opettelemaan ihan kantapään kautta koulussa esimerkiksi tupla tilin pitoa, niin tämähän itse asiassa on ikään kuin se, että välitön, välitön toiminta yhdistyy pitkän aikavälin toimintaan, niin kun katson näitä tarkistuksia, toteaisin, että tällainen ikään kuin venetsialainen ikkuna, eli ihan uusi toimintatapa, jossa kaupankäynnin liiketoimintaulottuvuus on näkyvä ja läpinäkyvä, ja sitten on valvonta puoli, joka tarkastelee ja analysoi ja toimii aktiivisesti, niin sittenhän myös läpinäkyvyys pakottaa viranomaiset toimimaan, jos toiminnan tarve on ilmeinen. Eli ongelmia ei pysty lakaisemaan maton alle. Mutta jos nämä asiat yhdistetään myös markkinoihin, kun, niin kuin totesin, kun olemme puhuneet pankkien pelastusmekanismista, niin yksi hyötyhän tässä oli se, että kun jokaisen sijoittajan tulee varmistaa se, ettei hänen sijoituksensa mene liian riskaabeliin liiketoimintaan, niin samalla sitten lähtee liikkeelle koko joukko erilaisia valvojia. Ja jos meillä on enemmän liiketoimintapuolella läpinäkyvyyttä, niin sitten voidaan nähdä tämän kaupankäynnin erilaiset mallit. Ja jos kyse on kovasti eh, volatiilista toiminnasta, niin voidaan sitten avata tällainen venetsialainen ovi tai ikkuna joka mahdollistaa sen, että viranomaiset lähtevät liikkeelle, ei toteuttamalla tällainen pakollinen erottaminen, vaan ottamalla käyttöön kaikki välineet, joita toimivaltaisella viranomaisella on, ja pohjaamalla nämä toimet paitsi omaan tietoon, julkiseen tietoon. Ja näin varmasti vankistamme rahoitusjärjestelmämme sinänsä, siis ei pakottamalla investoinnit jonnekin, markkinatoiminnan jonnekin eh, varjoihin vähentämällä valvontaa. Ei, vaan toimimalla hyvin eh, vaka- vakavasti oh, ottaen. Ja us- näin minä luen näitä tarkistuksia ja tästä syystä minä uskon kompromisseihin. We really of course do welcome. Kiitoksia paljon. Tietysti on mukavaa kuulla, kuinka optimistisesti suhtaudut kompromissien syntymiseen ja sitten meidän Luca Pacioli ja, ja tietysti kaksinkertainen kertainen kirjanpito on tässä tukenamme. Mutta tietysti optimismi on hyvä, kun mietitään sitä kahdeksaa miljardia Euroopan budjetissa, joka, joka pitäisi olla riittävä pankkien tukemiseksi, mutta olisihan se hyvä, jos näin olisi, mutta eh, ei se taida ihan riittää. Mut nyt odotan innolla kuulevani eh, Jaakobin eh, kommentit varjoesittelijänä. Eh, eh, for this, this one... Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Kiitoksia Gunnarille tästä erinomaisesta alustuksesta. Toivottavasti voisin itsekin olla yhtä optimistinen. Olisi hienoa, jos näistä 700 tarkistuksesta ainakin suurin osa voitaisiin ottaa huomioon, ainakin ne mitä me olemme esittäneet. Mutta olen kuitenkin hieman huolissani, koska tässä perusanalyysissä on edelleen hieman eroavaisuuksia ja tämä kaikki lähtee siitä, että voimmeko olla edelleenkin liian suuria epäonnistumina, epäonnistumaan, voiko näin olla? Ja sanoisin, että näin kuitenkin on. Charles Goodhart esitti erittäin hienon esityksen yhdessä kuulemisessaan, ja hän puhui siitä, että, että tämä pelastus toimi ei sitten lopulta toimikaan niin hyvin järjestelmäriskin edessä. Ja luin vihreän kirjan, joka käsitteli tätä Lord Hillin laatima. Ja tässä on yksi osa, joka osoittaa hyvin sen, että komissiollakin on samat ajatukset. Tässä sanotaan, että viimeisen 20 vuoden ajan rahoitustoimijat ovat myyneet ja käyneet kamppaa veroilla. Muut rahoitusmarkkinat ostavat toisen rahoitusmarkkinatoimijoiden äh, velkaa ja nämä palvelut eivät sinänsä hyödytä käyttäviä vaan tämä vain osoittaa tällaista suurta äh, tilannetta, jossa tulee järjestelmän riskejä ja transaktioiden suuri volyymi itse asiassa vain hankaloittaa tilannetta. Ja tämä osoittaa erittäin hyvin sen, että meillä on tällainen yhteen ikään kuin kytkettävyys, joka tarkoittaa sitä, että me olemme, meillä ei enää ole tällaisia liian suuri kaatumaan ja liian monimutkainen jotta se voitaisiin ratkaista ongelmia, tyyppisiä ongelmia. Tämä ei ole tällainen teoreettinen pointti, vaan hyvin käytännönläheinen argumentti. Ja tässä ihan perustavanlaatuisessa asian ymmärtämisessä tuntuu olevan paljon eroavaisuuksia. On tietysti käynyt niinkin, että kompromisseja löytyy tällaisissakin tilanteissa, mutta kuitenkin pitäisi olla tietoinen siitä, että eroavaisuuksia on ja pahoin pelkään, että ne eivät ole ainoastaan teoreettisia luonteeltaan. No mitä sitten tulee siihen kysymykseen, että mihin tässä ollaan menossa? Mielestäni on tärkeää katsoa tämän Vanien ehdotusta. Se on melko hyvä kompromissi sen välillä, että mitä Vika ja Volkerin ehdotukset on. Vikarin ehdotushan on se, että, että nämä vähittäis pankkitoiminta erotetaan sitten tällaisesta laillisista pankeista ja Volkerin lähestymistapa on se, on erittäin monimutkainen eh, tämän kaupankäynnin kielto itse asiassa. Se on hyvin monimutkainen teoriassa, mutta hyvin yksinkertainen käytännössä. Ja sitten tässä Panjen ehdotuksessa sanotaan, että pitää ottaa huomioon ne edut, joita saadaan Manner Euroopan pankkijärjestelmästä, mutta kuinka kuitenkin voidaan sitten pitää yllä tai ottaa tärkeitä elementtejä molemmista järjestelmistä ja samalla antaa tämän eh, yleispankkijärjestelmän jatkua. Ja tämä kysymyshän liittyy kokoon ja siihen, että kun ajatellaan, että tässä että ollaanko tässä ikään kuin marginaalissa muissa palveluissa. Ja tämä ei ole mikään nollasumma ratkaisu, vaan tämä on ikään kuin tällainen aste kysymys. Ja kun katsotaan näitä Euroopan suurempia pankkeja, tässä valikunnassa tästä on puhuttu aikaisemminkin, mutta tätä on syytä toistaa, on monia sellaisia instituutioita, hyvin suuriakin instituutioilla, joissa, joilla on alle 40 prosentin aste, eli tämä luotonantokyky yrityksille on vain pieni osa siitä, mikä niiden yritystoimintamalli on. Ja tämä ei ole tällainen yleinen Manner-Euroopan toimintamalli vaan tämä on se, että tällaisia vähittäispankkeja itse asiassa ikään kuin piilotetaan ja siksi, kun otan huomioon se, mitä nyt sanoin tässä aikaisemmin, se on huolestuttava asia. Ja nyt kysymys kuuluukin, että käytännön tasolla, kaikkihan olemme käytännönläheisiä ihmisiä täällä, miten pankit sitten valvoisivat tällaisia ongelmien syntymistä? Tässä vastaus on hyvin lyhyt. Jopa tänä päivänä on sellainen tilanne, että että yhteinen valvontamekanismi pystyy toimimaan tilanteessa. Eli jos uskotte, että ei ole minkäänlaista liian suuri kaatuman ongelmaa, niin sitten säätely voidaan ottaa käyttöön. Tämä on minun mielestäni, tai ei ole minun mielestäni lähtökohta, mutta kuin mainitsen sen kuitenkin. Eli nämä toimivaltuudet on olemassa, näin voidaan toimia – mutta me kuitenkin haluamme varmasti mennä tässä pidemmälle. Ja yksi syy siihen on se, että käytännössä tällaista järjestelmää olisi hyvin vaikea toimia. Jos ajatellaan vaikka, että olet valvoja ja teillä on toimivaltuudet valvoa tilannetta ja sitten pitää toimia käytännössä. Tässä voi tulla eteen oikeusjuttu ja sitten kysymys kuuluu, että mikä tulos on loppujen lopuksi. Se on hyvin epäselvä. Eli siksi että meillä on sellainen järjestelmä, joka on hyvin hienostunut. Se on tärkeää, siksi meillä on näitä raja-arvoja ja siksi tähän pitää laittaa lihaa luiden ympärille tässä järjestelmässä. Ja siksi meillä pitää olla joku tietty tällainen todistustaakka, kun pohditaan sitä, että pitäisikö pankki erottaa vai ei. Siksi se on niin tärkeää ja siksi tämä on tämä ensimmäinen tarkistus, johon viittaisin. Ja siksi voimme myös mennä tässä askel eteenpäin alkuperäisen liikaisen ehdotu, liikaisen ehdotukseen voidaan sanoa, että voi olla toinenkin kynnysarvo, jossa tämä erottelu ei olisi enää tässä ikään kuin kysymyksenä, vaan se tapahtuisi automaattisesti. Ja tämä nyt resonoi hieman sen kanssa, mistä keskustellaan tällä hetkellä neuvostossa Latvian puheenjohtajakaudella tämä liikennevalomalli. Jos meillä on liikennevalo, meidän pitää olla hyvin varovaisia, koska jos suunnittelemme sellaisia liikennevaloja, jossa punaisen valonkin palaessa yksittäinen ajaja saa itse päättää, ajaako eteenpäin vai ei. Tämä voi johtaa ongelmiin. Eli meidän pitää olla varovaisia siinä, että mitä tarkoitamme näillä liikennevalojen eri väreillä. No sitten toinen tarkistus, jonka haluaisin tässä lyhyesti mainita. Tämä liittyy tähän äh, kaupan käyntiin tästä alkuperäisestä ehdotuksesta. Haluaisin tätä kaupankäyntikieltoa hieman korostaa, eli voidaan kieltää myös tällaiset vaihtoehtoiset invest investointirahastot ja niiden tukeminen. Eli tämä liittyy hyvin paljon siihen viitteeseen, jota luin tästä vihreästä kirjasta. Eli näitä asioita ei välttämättä pankkisektorilla kannata hienosti järjestellä, jos sitten lopulta kaikki vain sysätään tänne varjopankkijärjestelmään on hyvä, että on varjopankkijärjestelmä, mutta niitä ei pitäisi sitten suuri tukea, koska niistä tulee heikkoja. Ja siksi ehdotamme hieman tiukennusta tähän alkuperäiseen ehdotukseen. No, minulta on nyt aika lopussa. Halusin vain mainita nopeasti kolmannen asian. Eli mitä sitten teemme, kun on monia oikeuskäytäntöjä päällekkäin? Tämä on kiinnostavaa. Varmasti luitte tänä uutisen, että Yhdysvallat ovat ottaneet tarkkailu alle liian suuret eurooppalaiset pankit USAhan liittyvien operaation osalta. Ja voidaan sanoa, että näitä osinkoja ei voida sanoa, saada paikallisista toimista. Ja niiden pitää tehdä vähän lisää kotiläksyjä sen suhteen, että miten Yhdysvaltain viranomaisten kanssa pitää toimia. Tämä osoittaa oikein hienosti sen, että kuinka vaikeaa näin suurilla rahoitus laitoksilla on sitten saada käytännössä toimimaan tämän järjestelmän. Kun puhutaan pankkien rakenteellisesta uudistuksesta, ei pitäisi ainoastaan puhua tästä vikas- ja volkasehdotuksista, vaan pitää puhua myös näistä päätöksistä, jotka liittyvät yksittäisen ja moninapäisen sisääntulojärjestelmään. Toivottavasti tässä istunnon myötä pääsen käsittämään muita yksityiskohtia. Kiitos. Uh, now for the Kiitos ECR. Come on. Paljon kiitoksia. Katsotaanko, saanko rakkauden ja rauhan valitsemanen kahden ryhmän välillä siteraan Jimi Hendrixia lempimuusikko Jimi Hendrix, sitten Crosstown Trafficissa uh, huomenna liikennevalot muuttuvat siniseksi. Eli kun puhutaan liikennevaloista, niin katsotaan mitä katsotaan liikennevaloilla. Jensen Taleb kirjoitti mustassa joutsenessa, että täytyy miettiä valmistautumista odottamattomaan ja liikennevalojen muuttuminen siniseksi huomenna saattaa olla odottamatonta. E, ja pannaanpa jointit syrjään ja tartutaan asiaan. Jos tarkastellaan tarkistuksia, niin minä niin kuin monet muut, vaikka perusperiaatteeni on, niin että pankkien pitäisi antaa mennä konkurssiin tai tulevaisuudessa kon- pankkien pitäisi antaa mitä konkurssiin, emmekä pidä siitä, että veronmaksajat pelastavat pankkeja, niin tässä yhteydessä, tässä ehdotuksessa jäämme kautta poliittisen kentän huolen siitä, että tapahtuu sitä ristiin subventointi. Ehkä olen vähän polttanut liikaa niiden sekä että markkinoiden asianmukainen toiminta häirintyy asia, epäasianmukaisten tukien vuoksi. Eli kaupankäynnin ei pidä hyötyä subventoinnista, eikä veronmaksajan pitäisi kär, kohdata tästä johtuvia riskejä. Olen tehnyt jotakin tarkistuksia tähän liittyen, niin olen nähnyt, että joissakin tarkistuksissa, että Lamberts on tehnyt ja Demassi on sama huolenaihe ja, ja Weissaker myös. Olemme tämän kautta poliittisen kentän ja sitten samanlaisen suhteen pitää ajatella kolmasimmat luotolaitoksia. Muut jos ovat puhuneet siitä Yhdysvallat ja Singapore, sellaiset maat, joilla on istut laitoksia täällä ja jos niitä jo valvotaan, niitä tämä pidä toista kertaa jota tämän direktiivin sovellusalan alle. Eli täytyy miettiä joku keino kestellä tätä rinnakkaista. Täytyy tehdä myös selväksi, että tämän astuksen ei pitäisi kosa, ää, esimerkiksi vakuutusyhtiöiden ja kiinteistölainayhtiöihin. Ja sitten sitten ne mittauskeinot, joilla mitataan jotta luotavaltaista toimintaa, niitä yksityiskohdasta pitäisi käydä. Samaan omaan kirjan käytävä kauppaa ja käynti, Jos ajatellaan omaan kirjakäyden kaupan kieltämistä, kun puhutaan positiosta, yleensä käyttää välineitä eikä että Enter into tehdä jotakin transaktiota olisi ehkä parempi termi. Jos ajatellaan viittä vuotta, niin tässä valiokunnassa, jos ajatellaan niistä opeista, joista täällä on keskusteltu kolmesta, täällä EFMDn Ahmedin kanssa me mokasimme aika paljon, muun muassa riskipäivämarkkinoilla. Ja sitten kun me sanoin, että no, nyt mokasimme päivämarkkinoilla, on paras keksiä ratkaisu. Minä tiedän, EV, OCF, OK, jos tehdään EU-riskipääomaa säätelyn alaiset varat otetaan pois tästä, niin ellei niitä haluta niin pank- pankkeina mukaan. Me olemme vähän joustavattomia sisämmillä yrityksillä ja isoille sijoittajille, jotka tuntevat riskit. Ja haluavat tehdä isompia talletuksia jossain isommissa luotalletuksissa. Ja täytyy myös tukea samanaikaisesti pienempiä tallettajia. Olemme tehneet tämän sojan otettu tässä. Ja sitten poikkeamat. En sanota tämmöistä koska olen brittimeppi, vaan koska on ihan selvää, että jos mikään jäsenvaltio on luonut järjestelmän, jossa käsitellään näitä ongelmia, niin täytyy olla tarkkana, että me vie, vedä mattoa pois ratkaisun alta. Tiedän kollegoita muista maista, jotka ovat että ei heitä haittaisi, jos tämä olisi koko EUn laajuinen vickers mutta halutaan se valtiolla kunnan toimia. Nyt kun me pyrimme, täytyy olla varma, että kun me haluamme koko eurooppalaisen, yleiseurooppalaisen ratkaisun, niin haluta kuitenkaan heikentää jo tehtyjä ratkaisuja. Jotkut tarkistukset ovat tämän joustavuuden takaamiseksi. Nyt järjestelmä on robusti. Silloin kun jotkut jäsenvaltiot ovat menneet pidemmälle. Ja sitten lisätama kysymys, sitä täytyy käyttää mennä yksityiskohtiin tässä kolmannella että Jos ovat tähän tarkistukseen, pakko sanoa, että ryhmäni niin voimme kokonaisuudessaan tukea Högmarkia olla vähän radikaalimpi kuin oma ryhmä. Mä ajattelen, että radikaali miten haluatte. Mutta meillä on ollut aina kolme periaate, että ensinnäkin veronmaksajan ei pidä pelastaa mitään ja tulevaisuudessa pankkien täytyy antaa mennä konkurssiin. Miksi pankit olisivat minkään erilaisia kuin mikään muu sektori? Miksi niiden pitäisi odottaa pelastajaa? Sitten kun seuraava kriisi tulee, pidetään huolta siitä, että nämä pankit saavat kaatua, että veron maksetaan maksamaan, laitetaan johtajat jo vastuuseen ja pidetään pääoman laadusta huolta. Thank you. Kiitos. Fabio De Masi. Oh, sorry, sorry, sorry, Sylvie, sorry. Sylvie Goulard. Sylvie Goulard. Kiitos vähän meni semmoinen mahdollisuus ohi. Haluaisin Gunnaria ja muita varjastelijoita kiittää, jotka ovat valtavasti ponnistelleet tämän asian kanssa ja minä uskon, että me löydämme yhteistä pohjaa. Miksi? Sekä mä Jakob sanotaan tämän uskon, että jokainen alkaa olla perillä siitä, että meillä on jokinlainen riskikäsitys ja valvontakäsitys meidän täytyy yhtävältä vähän poistaa riskit veronmaksajalle ja sitten täytyy mennä pitemmälle. Ja että valvojalla voisi olla roolinsa menettelytavat täytyy määritellä, mutta jos mä pääsen näin pitkälle nämä menettelytavat, liikennevalot, kynnykset, metriikkamittaus, riskimittaus, nämä ovat siis tosiasiassa, jos periaatteesta sopii. Riskimääritelmän suhteen EKP-lausunnossa, joka on aika merkittävät meidän jutussamme, ainakin euromaille. Mä haluaisimme enemmän valtaa että Tätä siihen, mitä Jakob sanoi. Tämä ei ole mikään tupla ja kuitti. Ei harkintaa, ainoastaan harkintaa tai automaattisuutta. Meillä voi olla valvontaa piste, tis, kohtaisia päätöksiä tai muita kvantitatiivisia sääntöjä. Ja Gunnar mietinnössään painotti, ja kaikilla mielessä tätä tasapainoa riskinsuojan ja sen välillä, että ei mähtäisi talouden rahoittamista. Olemme talouden elpymiseen alueella – ja on erittäin tärkeää, että tämä huomioon sen, että toiminta voidaan rahoittaa ja että meillä on kilpailu kykyinen sektori. Kysymys on tavallaan eurooppalaisesta pankkien suvereniteetista. Ce débat, il faut se demander à quoi on va arriver à la fin. Est-ce qu'on aura encore... Mihin me lopuksi päätyy? Onko meillä enää eurooppalaisia pankkeja? Peut souhaiter que ce soit dans des structures... Jollain erilaiset rakenteet e, tai samanlaiset Kysymys on, onko minkälaista rahoitustoimintaa Euroopassa 10-15 vuoden kuluttua? Ja Said Kamalin vastatakseni, pankilla on vähän erilainen rooli kuin kenkätehtaasta tai iPhone-tehtaasta. Ei sano, että pankkia pitää pelastaa hinta tahansa, mutta rahoituksella on erilainen rooli kuin maataloudella. Kysymys kysymys siitä, minkälaista rahoitusta meillä on jotkut vuoden kuluttua. Yksi minulle tärkeä asia on sanottu sisämarkkinoiden yhtenäisyys rahoituspalveluissa. Maksamme pirstaloitumisesta liikaa. Me olemme tänne askeleen taaksepäin ja meidän täytyy lainsäädännön keinoin poistaa ongelmat. Gunnar ja jotkut muut puhujat puhuvat tästä. Jotkut tässä maat ovat yksipuolisesti tehneet lainsäädäntöä. Siksi, Jaako, me emme voi tehdä kompromissia. Jos meillä on eurooppalaisia sääntöjä, meillä on fragmentoituneisuutta. Meillä on jäsenvaltiolla lainsäädäntönsä ja, ja sitten lopuisimme markkinoiden yhdistämisestä. Kaikki ovat puhuneet pitkään, minä puhun nopeasti. Pitäisi olla samaa mieltä tietystä periaatteesta. Riskipatainen järjestelmä äh, lisäroolia valvojalla ei sokeata äh, harkintavaltaa. Markkinoiden pirstaloitaisuuden vaihtaminen soveltamisalla, joka on erittäin laaja koska pohjimmiltaan emme tiedä, minkälaista toimintaa tulevaisuudessa tulee. Ja täytyy ottaa huomioon kansainväliset muutokset, tilak, niiden pankkien konkursseihin. Jos meillä on yhteiset reuna-alueiden määritelmät, sitten täytyy, tai sovellusalueen määritelmä, niin sitten voidaan päättää politiikasta yksityiskohtaisemmin esittelijöiden hengessä. Jotkut ryhmätkin haluavat mennä eteenpäin. sanonpa vielä kerran, että se on umpikuja, jos komissio ja neuvosto päättävät parlamentin sijasta. Thank you, Silvi. Kiitos, Silvi. Pyydän anteeksi perheestäni. Let's go. Fabio De Masi. Yeah, thank you, Chair. Whenever we talk about... Kiitoksia puheenjohtaja. Aina kun puhutaan pankkisektorista, niin olen ideologisesti hieman hämilläni ja haluan ihan lyhyesti selittää miksi. Kun kuulen eh, kollegani Silvi Kulaja. Yleensähän minä puhun tällaisista kansallisista sankareista ja hän sitten puolustaa tätä markkinatalouden sääntöjä. Ja kun puhutaan pankkimaailmasta, niin meidän roolit ovat aivan päinvastaiset. Olen puoliksi italialainen ja haluan vain sanoa, että en ole vielä ihan päättänyt, että kuinka tärkeä kenkäteollisuus on, kun sitä verrataan rahoitusta teollis- rahoitusalan. Mutta täällä parlamentissa näyttää olevan kaksi eri leiriä, kun mietitään sitä, että kuinka käsitellään tätä liian suuri kaatumaan ja liian yhteen kytketty kaatumaan. Kun puhutaan tai katsotaan näitä tarkistuksia, yksi leiri sanoo, että jos säännellään liikaa, niin sitten sillä tämä talouden elpyminen tapetaan alkuunsa ja sitten tulee sellaisia ongelmia, että ei ole tarpeeksi likviditeettiä markkinoilla ja mitä muuta. Ja sitten on toinen argumentti, sanotaan, että jos säännellään liikaa, niin sitten sysätään nämä toiminnat varjopalkkaan pankkitoimintaan ja sitten nämä samat kollegat sanoivat, että ei saa koskea varjopankkijärjestelmään, koska sitten se lähtee Yhdysvaltoihin tai muualle ja sitten kun sitä maailmanlaisesti käsitellään, se lähtee kuuhun. Eli meidän pitää todella tässä käsitellä ihan rehellisesti näitä asioita. En ole missään kuulemisissa, missä on puhuttu pankki uudistuksista. En ole kuullut sellaista argumenttia, että tämä ongelma, joka on reaalitaloudessa tällä hetkellä, investointien rahoittaminen liittyisi mitenkään pankkien kokoon tai likviditeetin puutteeseen tai mitään sellaista, vaan mielestäni juuri päinvastainen on totta. Eli meillä on ongelma, ongelma on se, että investointikysyntä ei ole tarpeeksi ja uskon vahvasti siihen, että asianmukainen sääntely pankkisektorilla voisi sitten vapauttaa resursseja pankkialalla, jolla voidaan rahoittaa todellista investointia. Ja siten tämä sektori tulisi vakaammiksi. Tämä on nyt tällainen filosofinen puoli tässä. No miten sitten tästä päästään eteenpäin? GUE on sitä mieltä, että meidän pitää määritellä sellaiset tavoitteet, jotka ihan lainsäädäntöprosessin aluksi asetetaan, eli tämä liian suuri kaatuman ongelma, siihen pitää puuttua ja meidän pitää puhua näistä implisiittisistä tuista. Ne ovat olemassa ja ne tulevat olemaan olemassa. Tässä on tullut paljon muutoksia. Ja nämä ydinpankkipalvelut pitää olla tässä ihan eksplisiittisesti mukana, kuten myös muutkin sektorit. Ja sitten tämä pitää laajentaa koskemaan kaikkia pankkeja kaikkia pankkeja, paitsi niitä, joiden talletusosuus on alle 5 prosenttia. Ja sitten pitää myös nämä riskipankit eritellä selkeästi ja menemme vielä pidemmälle ja sanomme, että me emme tarvitse tällaista sateenvarjo järjestelmää, koska tämä vähentäisi spillover-vaikutteet. Me haluamme vähemmän harkintavaltaa valvonnalta, koska emme halua, että valvojat tahot joutuvat oikeuteen, koska jotkut pankit sitten haastavat niiden päätöksiä. Ja nämä ovat sellaisia huolenaiheita, joita voi kuulla myöskin ihan keskuspankin puolelta. Eli olemme sitä mieltä, että loppujen lopuksi ehkä saamme aikaiseksi kompromisseja joistakin liikennevalo- tai muista järjestelmistä. Ja meillä voi olla muutamia poikkeuksia liittyen esimerkiksi pääoman hallintaan ja ää, käteisriskeihin, mutta meidän mielestämme ei pitä kuitenkaan saattaa valvojia liian suuren vaaran. No sitten meidän mielestämme tällainen liiallinen spekulointi pitäisi kieltää ja myöskin hedge-rahastojen eh, toiminta. Ja meidän mielestämme liiallinen spekulointi on sellaista toimintaa, jonka tarkoituksena on aiheuttaa tällaista ää, eh, aaltoilua jolla, ja fluktuaatiota, jolla on todelliset vaikutukset reaalitalouteen. Eli odotamme mielellämme keskustella tästä aiheesta ja jonkunlaista vastuunottoa myöskin veronan, kohtaan. Me kaikki tiedämme, että mitä Euroopan unionin alueella on tapahtunut, kun äh, äh, puhutaan velasta, me puhumme paljon Kreikasta, tiedämme mitä siellä tapahtui, pankkisektoria ei säännelty asianmukaisesti. Ja ystävällisesti pyydänkin kollegoja täällä parlamentissa, että ette olisi liian heikoilla rahoitussektorin edessä. Siitähän on tullut hyvin luottavainen itsensä. Ja GUE ainakin aikoo ihan, ihan vankasti toimia veronmaksien puolesta. Kiitos. Kiitokset. Seuraavaksi Filip Nobet, Vihreät, olkaa hyvä. Kiitos. Täytyy todeta, että nyt kun puhun eh, Jakobin jälkeen ja tietenkin äh, muidenkin äh, jälkeen, niin ei tämä helppoa ole. Jakob von Weizsäcker todella äh, kyllä kuvaili myös sen, mitä minä ajattelen. En näin ole lähde toistamaan. Kun ajatellaan pankkien kykyä pysyä toiminnassa, niin eihän, eihän tämä periaatteessa liity niiden vastustuskykyyn koko järjestelmäriskiä ajatellen. Ja kun ajatellaan nämä äh, kriisiä tai ajatellaan tilannetta, niin kriisit ovat erilaisia. Joku, mikä toimii äh, äh, järjestelmä riskitilanteessa ei välttämättä toimi muuten. Kun ajatellaan käyttäjiä, niin ei nyt mm, voi olla niin, että pankki on kauhean kiva yksityisasiakkaille ja sitten se onkin sama pankki aivan kauhea, kun ajatellaan äh, muuta toimintaa. Kun ajatellaan näiden kahden eri toimialan ähm, yhdistämistä saman katon alle, niin tämä itse asiassa oli vielä toteutunut käytännössä. Eli kun ajatellaan niitä kustannuksia, joita voi tapahtua, kun kaikki pannaan saman katon alle, kun riski tartunta eh, tapahtuu ja myös toimintatapa tartunta, niin tällainen eh, tartuntavaara tietyn eh, investointipankkikulttuurin suhteen on itse asiassa vähän saastuttanut myös ihan muuta pankki toimintaa. Ja kun ajatellaan sitä, että kaikki yhdistetään saman katon alle ja tällä on kielteisiä vaikutuksia, niin varmaan kannattaakin pohtia, että säilytetäänkö tällainen kapea katsantokanta, mutta me katsomme, että täytyisi valita sellainen lähestymistapa, No vaikkapa liikennevalon lähestymistapa, vaikka me sitä nyt näin sanoin kuvailleetkaan tarkistuksissamme, mutta todella se, että kun mennään tietyn rajan yli, niin sanotaan ei eh, eri toimien eh, liittämiselle saman katon alle, kun ajatellaan ja investointipankkitoimintaa, niin eikö sen pitäisi pystyä seisomaan omilla jaloillaan ihan niin kuin muunkin pankkitoiminnan ilman minkään näköistä tukea kun ajatellaan pankkitoimintaa sen ydintä, onko se sitten kummanlaista tahansa, niin veronmaksajien taskulle ei voi mennä. Ja olen ylpeä todetessani, että jos äh, investointipankin toiminta ei ole taloudellisesti kannattavaa, niin sittenhän sitä ei markkinatalouden sääntöjen mukaan tulisi mm, ollakaan. Näin yksinkertaistahan tämä on. Ja meidän täytyisi näin ollen varmistaa se, että me emme äh, saastuta äh, pankkien eri puolia. Ja olen siksi Jaakobin kanssa samaa mieltä. Meillä ei ole mitään sitä vastaan vastaan, että luottolaitos myisi muita kuin omia riskihedge-tuotteitaan, riskirahastotuotteitaan, muiden luomia tuotteita siis, joiden riskit syntyvät muualla. Ja soveltamisalaan liittyen katsomme, että meidän tulisi tarkastella kaikkia Eh, järjestelmän kannalta merkittäviä pankkeja, laitoksia ja siksipä onkin äärimmäisen tärkeää tarkastella esimerkiksi SSM ähm, asetuksen määritelmiä järjestelmän kannalta tärkeistä pankeista euroalueella ja muuten, ja sitten määritelmä todella tästä Euroopan laajuisesta, ja sitten äh, CR, D4 olevat eri määritelmät. Katsomme, että näitä eri määritelmiä tulee käyttää tämän lainsäädännön soveltamisalan määrittelemiseksi. Ja tietenkin äh, sananen äh, vielä harkinnan varasta. Toki sitäkin täytyy olla, mutta tietyssä määrin ja ehkä juuri tällainen liikennevalomalli huolehtisi tästä. Eli tiettyyn tason asti nämä eri kaupan tekomallit täytyy erottaa toisistaan. Ja jonkin verran harkinnan varaa tietenkin on. E, tämän täytyy olla pohjautua selkeisiin sääntöihin ja jos vihreä valo palaa, niin sitten tämä asetus ei sinun vaikuta. Sitten sanoisin vielä myöskin sana sen valvontatahojen harkinnan varasta. Niillähän on joskus hiukan taipumusta olla suhteessa pankkeihin, joita ne valvojat, e, valvovat, eli että valvojan ja valvotun välillä saattaa syntyä sellainen suhde, joka ei ole ihan terve ja hyväksi. Ja jos harkinnanvaraa jätetään liikaa sellaisille tahoille, joilla on menneisyydessä mm, ollut muuta kuin puhtaat jauhot pussissaan valvottavien suhteen, niin sitten otetaan liian merkittävä riski. Meillä on tästä esimerkkejä ja tiedän, että jotkut ihmiset ovat todenneet, että euroalueella Euroopan keskuspankki ainakin olisi kauempana valvottavistaan ja näin ollen tiukempi. No joo, ehkä jonkin aikaa, mutta viime kädessä sitten, ja kyllä me tämän näemme myös EKPn toimista, EKP on säännönmukaisesti suojellut suurten järjestelmän kannalta merkittävien pankkien etua. Näin se on tehnyt. Se on tehnyt päätöksiä, joita ei ole tehnyt päätöksiä, joita voitaisiin pitää kovina näiden suurten pankkien kannalta, toki jäsenvaltioiden kannalta, joten meidän täytyy olla kyllä tarkkoina, että me anna liikaa äh, valtaa äh, näille keskuspankeille. Ja sitten kun ajatellaan äh, erilaisia pankkeja, niiden rahoitusta, kun ne tarjoavat luottoa tai palkkavakuuksia niille, jotka toimivat prop training alalla vaikkapa sitten takaoven kautta, niin kun käydään kauppaa vaikkapa hallitusten joukkolainoilla, niin mm, kun katsotaan kaupan käyntiä tällaisen ydinpankin suhteen, jonka mm, on sellaisia, joiden tarkoitus on yksin omaan toimia ikään kuin riskin pehmentäjänä. Ja kun ajatellaan niiden toimia ja sitten riskitilannetta ja sitten kun ajatellaan valtioiden joukkolainoja, niin ei tässä ole ongelmaa, mutta toisaalta jos ne käyvät kauppaa sellaisilla joukkolainoilla, joilla ei ole eh, itse asiassa niiden eh, riskeihin yhteyttä, niin sitten tässä on kyllä valvojalla oma erillinen roolinsa tehdä erotus niin, että riskit saadaan hallinnoitua kunnolla. Ja katsonkin, että muunlaista toimintaa ei voida hyväksyä. Ja kun ajatellaan vaikkapa tällaista mahdollista positiiviluetteloa ja sitä, mitä tällä, tässä luettelossa ei ole ja mikä ei sitten kuuluisi näihin luottolaitoksiin. Eli sen sijaan, että mentäisiin tällaiseen musta listamalliin, ehkäpä voitaisiin toimia tällaisen positiivisen ää, listan pohjalta. Olikohan minulla tässä vielä muuta No niin, britti poikkeus. Minä en ole britti, mutta totta on, että jos tätä laajennettaisiin koko Euroopan unioniin, niin olisin toki hyvin tyytyväinen. Olisin myös tyytyväinen, jos tätä liikasen mallia sovellettaisiin kaikkialla Euroopan unionissa. Näin ei kuitenkaan tule tapahtumaan. Ehdotamme komission ehdotuksen vaihtoehtona tämän poikkeuksen hallinnon suhteen ei sitä, että mikään maa saa poikkeusta, vaan että tietyt pankit saavat poikkeuksen. Pankit, joiden malli on laillinen malli. Tämä voisi ehkä olla tie tai ulospääsy tästä, jos esimerkiksi neuvoston oikeudelliselta yksiköltä tulee tähän kommentti. Olen ihan samaa mieltä, että se markkinoiden yhtenäisyys täytyy säilyttää ja on huolisin siitä, mutta riskinä on sitä sopimuksen päässä. Meillä on sitten koko joukko kansallista lainsäädäntöä, joka ei ainoastaan pirstoa, vaan lisää pirstoutumista pirstautuminen on lisääntynyt eurokriisin maata ja vihreiden puolesta haluan säilyttää markkinoiden joiden yhtenäisyyden ja brittiläistyminen on problemaattista sitä näkökulmasta, mutta uskon, että tästä on järkevästi, niin kyllä me saamme tämän hallittua. Olen sitä vähän enemmän eri mieltä sinun kanssa äh, tämän kannalta. Olen Fabiota samaa mieltä. Ei ole näyttää, että ei ole systeemiset pankit useinkaan ottaen huomioon, että niiden taseista vain pieni osa liittyy reaalitalouden rahoitukseen. Ei näyttää, että ne ovat paremmin rahoittaneet äh, reaalitaloutta kuin ne, jotka ovat keskittyneet vähittäispankkitoimintaan. Itse asiassa empiirinen näyttö on pikemminkin päinvastaista, että pankkiyritykset, joilla on ainoastaan reaalitalouden rahoittaminen tehtävänä, ovat jatkaneet kautta kriisin pk-yritysten rahoittamistakin. Ei minusta tämä pak- äh, mun pankkitaminen erittäminen on pahasta, vaan päinvastoin, jos pankki ää, äh, hyödyntää julkista syystä takoitakoon äh, tallennuspankkina toimi pankki rahoittaa reaalitaloutta, niin silloin koko tase menee reaalitalouden tukemiseen. Toisin kuin pankki, jolla osa taseesta menee ää, kaupankäyntiin. Ja se reaalitalousvaikutukset on usein keskusteltavissa Tämä ekp argumentti olen kuullut pan, Ranskan pankkisektorilta. Haluaisin vain sanoa, että ehkäpä, ehkäpä markkinatoimissa meillä on liikaa toimijoita. Tämä on selvää, että BP pari pää ja sitten Generali liikepankki. Vaikka Glass Steagall keino, niin tämä erosta, että puheenjohtaja puhuu päälle. Tulkee kuulla kaikkea. Niiden erottaminen johtaisi, olen varmaan johtaisi sen tähän, se Deutsche Bank on 80 prosenttisesti Deutsche Bank. Nämä argumentit eivät nyt päde. Varmasti rakentavasti pystymme tästä etenemään. Für diesen umfassenden Vortrag. Als nächster auf der Liste... Kiitoksia oikein paljon, Filip. Sitten EFTD. Grazie. Eh, innanzitutto... Kiitoksia. Ensimmäinen huomautus, positiivinen sellainen, eli että tarkistusten määrä, joka tähän on esitetty, tähän tärkeään työhön, on ensimmäinen positiivinen merkki siitä, että kaikki tämän parlamentin poliittiset ryhmät ovat pitäneet tätä keskeisen tärkeänä tätä asetusta. Ja tämä on ilman muuta ensimmäinen positiivinen merkki siitä, että jotakin hyvää tästä saadaan aikaiseksi ja kaikki yhdessä onnistumme parantamaan tätä pankkijärjestelmää Euroopassa. En ole ihan samaa mieltä siitä optimismista, jonka esittelijä ilmaisi tarkistusten suhteen. Ja viittaan tässä nyt muutamaan kohtaan vain. Nimittäin niissä on aika laajat näkemys erot vielä eri ryhmien välillä täällä parlamentissa. Ja toivon ennen kaikkea, että kompromissin etsintä, tämä taistelu aikaa vastaan, joka meillä on käynnissä, onnistuisi. Parlamentinhan täytyy ilmaista kantansa. Ei se voi vain passi- passiivisesti ottaa neuvoston näkemyksiä ja nielaista ne sellaisenaan sen enempää kuin komissionkaan. Ja sen takia tämä kompromissien etsintä toivottavasti sitten ei johda sellaiseen lopputulokseen, joka ei ole kenenkään edun mukaista. Sitten joitakin huomautuksia tarkistuksista. Sen perusteella, mitä olen tässä kuullut, olen ehkä sillä kannalla, että meidän kaikkien pitäisi lähteä sellaista perustavanlaatuisesta ajatuksesta liikkeelle, kun puhutaan finanssisektorista. Nimittäin täytyy miettiä, että kenen kanssa, kanssa tässä nyt toimitaan. Mikä tämä finanssijärjestelmä on, minkälaiseksi se on oso, osoittautunut. Eli meillä on edessämme vastapuolinamme organisaatioita ja henkilöitä, jotka ovat täysin häpeämättömiä, jotka eivät epäröi manipuloida tietoja ja toimia oman etunsa mukaisesti. Maailmanlaajuisesti suurin, suurimmat pankit ovat olleet mukana veronkiertoskandaaleista ja, finan, ja tarjonneet rahoitusta terroristeille ja niin edespäin. Eli meidän täytyy pitää todella mielessä, kenen kanssa olemme tässä tekemisissä. Ja sen takia meidän täytyy olla tiukkoja ja asettaa sellaiset säännöt, jotka ovat riittävän vahvat ja tiukat, jotka eivät jätä liikaa tulkinnan varaa ja jotka perustuvat aivan selkeisiin, äh, selkeisiin ajatuksiin, jotka osuvat tuohon finanssijärjestelmän. Ja minun ryhmäni on esittänyt tarkistuksensa juuri näihin kolmeen kohtaan liittyen, eli too big to fail, liian iso kaatuvaksi tai kaadettavaksi. Eli tällainen Bailin tar- tarkastus, pelastus ei voi järjestelmäkriisissä olla ratkaisu. Meidän täytyy toimia ennen kuin järjestelmäkriisi syntyy. Meidän täytyy ehkäistä sen syntyminen. Ja BRDD, eli tämä luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivi toimii yksittäisten laitosten kohdalla, mutta ei se voi ratkaista koko kriisiä. Eli meidän täytyy laatia sellainen laki, sellainen asetus, joka toimisi tehokkaasti tätä finanssisektorin piirrettä vastaan, joka on ollut aivan silmiin käyvä viime aikoina. Ja sitten tänä päivänä tärkeä asia on se, että ymmärretään, että maailmanlaajuistuminen on sellainen ilmiö, että pieni, äh, pieni äh, liikahdus isossa ryhmässä saa valtavat seurannaisvaikutukset ja vaikuttaa koko finanssijärjestelmään. Ja tähän täytyy puuttua, jotta maailmanlaajuisesta ja Euroopan laajuisesta finanssijärjestelmästä tulisi, tulisi terveempi ja reaalitalouteen perustuvampi. Ja kolmantena kohtanamme pidän hyvin tärkeänä sitä, että keskitymme näihin johdannaiskauppoihin, johdannaisiin, koska itse asiassa suurin osa näistä johdannaistuotteista ovat myrkyllisiä tuotteita, jotka eivät luo mitään lisäarvoa reaalitalouteen. Ne ovat yksinkertaisesti spekulatiivisia operaatioita, ja tähän on puututtava myös. Ja mitä tulee sitten asetuksen soveltamisalaan, olen täysin samaa mieltä tästä, mitä on edellä sanottu, ja olemme tarkistuksiakin siitä esittäneet. Eli se pitäisi ulottaa kattamaan kaikki järjestelmän kannalta olennaiset pankit, kaikki, jotka liittyvät SSSM. Ja mm, Kuten totesin, nuo kriteerit, joista puhuttiin jo aikaisemmin, meidän on valittava ehkä sitä yksinkertaisinta tietä, mutta joka on myös tehokkain. Eli meillä on oltava selkeä, yksinkertainen sääntelykehys. Meillä on oltava selkeä, selkeät kriteerit, pari kolme selkeää kriteeriä riskien määrittämiseksi. Mitkä ovat ne, ovat ne kaikkein merkittävimmät riskitekijät pankkien taseissa? Ja sitten erotetaan selkeästi ihan, ihan lakisääteisesti toisistaan ää, valvoja ja valvottava. Eli ei pidä jättää minkäänlaista tulkinnanvaraa ja minkäänlaista eturistiriita mahdollisuutta valvojan ja valvottajan välillä. Filip tuossa mainitsikin joistakin tapauksista, joita on tapahtunut, ja meillä Italiassakin on kokemuksia tästä ongelmasta. Eli on, on pyrittävä minimoimaan tämä harkintavallan käyttömahdollisuus. Ja sitten lopuksi vielä toivon, että löydämme kompromissin, ja sellaisen kompromissin, joka on sellainen, joka parantaa finanssijärjestelmää täällä Euroopassa. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Seuraavat kymmenen minuuttia sitten katsi, ai. Sitä on komissiolle ja esittäjälle puheenvuorot. Ja herra Baltz on tällä listalla vielä. Ja sitten haluaisin sulkea listan. Oli hyvä, Baltz. Na, lieber Herr Simon, ähm, ich will es auch etwas kürzer machen, damit die Kommission in Kiitoksia puheenjohtaja. Voin ihan lyhyesti puhua, että komissiokin sitten saa aikaa ja esittelee vielä lopuksi. Olen sitä mieltä, että kun tähän on tullut paljon tarkistuksia, voimme sen perusteella olettaa, että tämä Högmarkin mietintö on erinomainen lähtökohta työlle. Mutta tietysti se kysymys on vielä avoinna, että kuinka tässä käsitellään tätä tilannetta. Tarkistuksethan osoittavat selkeästi sen, että emme ole samaa mieltä. Pikemminkin mielipiteet ovat hyvinkin eriäväisiä. Olen samaa mieltä estelien kanssa siitä, mitä hän sanoi tästä riskiperustaisesta lähestymistavasta ja siitä, että emme voi ratkaista välttämättä tätä kriisin ratkaisuongelmaa ja että pitäisi keskittyä tiettyihin toimintoihin eikä automaattisesti eritellä näitä toimintoja aivan kuten komissio ehdotti. Mielestäni tästä pitää pitää kiinni. Epäilen sitä, että tämä automaattinen erityminen tietyissä toiminnoissa olisi hyödyllistä, vaikka jotkut kollegat sitä haluavatkaan, haluavatkin. Mielestäni sen pitäisi olla ihan vihon viimeinen ratkaisu. Monet yleisluontoiset pankit ovat pärjänneet melko hyvin kriisissä. Ja tulevaisuus varmasti vie enemmänkin meitä tähän suuntaan. Nehän ovat tärkeä pilari tässä Euroopan kasvusuunnitelmassa tulevaisuuden, joten olen hieman yllättynyt siitä, että jotkut kollegat täällä haluavat lisää kasvua investoinneille ja sitten samanaikaisesti kuitenkin he haluavat että meillä olisi tällainen eh, yleispankkien selkeä erottelu. Mielestäni tämä ei toimisi. Eurooppalaisten pankkien pitää pystyä mm, tuottamaan likviditeettiä koko Euroopan alueelle. Tämä on ihan totta, mutta tämä tarkoittaa myös samalla sitä, että pankkien pitää pystyä antamaan likviditeettiä yhtenäismarkkinoille, investoinneille – Ja joskushan tämä tapahtuu arvopaperien avulla. Mielestäni tarkistuksessa yksi asia on tärkeä, vaihtoehtoinen investointirahasto asia. Kun pitää rahoittaa reaalitaloutta, niin meillä pitää olla tietyn tyyppisiä investointeja, esimerkiksi USITS-tyyppisiä ratkaisuja. Olemme jo säännelleet direktiivillä näitä vaihtoehtoisia investointirahastoja, joten mielestäni tässä ei pidä kuitenkaan ottaa askelia taaksepäin. Pitää olla jää johdonmukainen. Omaissa tarkistuksissani olen ottanut tässä nämä erilaiset saksalaiset pankit esille. E, pankit, joita ei rahoiteta lainalla esimerkiksi. Ja sitten tarkistuksissa niin osoitan, että luotan paljon esittelijän ja varjoesittelijöihin, joten varmasti pääsemme tässä hyvään kompromissiin. Eh, um unsere Kollegen vom Budget für die anschließende Kiitoksia. Mm, Valz budjettivaliokunnan kollegoita ei pidä odotuttaa liikaa, joten sitten komission edustajalle puheenvuoro. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. ja peittää olla tällainen Hegmark-mietintöä kuin myös lukuisia tarkistuksia sekä mietintö kuin myös tarkistukset ovat hyvä pohja keskustelulle ja edistykselle. Ne no, on kiinnostavia asioita, me voimme tarttua. Me jäämme esittelijän ja monen meppien painotukseen lätäksemme oikein tasapainon. Ja, jos taas tartutaan liian isoja kaatumaan pankkien loput riskit ja sitten toisaalta emme halua estää reaalitalouden rahoittamista. Aika erilaisia näkemyksiä komissio, kuten Ravagulla kuin uskomme, että on mahdollista löytää yhteistä pohjaa ja saada kompromissia aikaan. On rohkaisevaa, että Latvian neuvostossa ja puheenjohtajan ehdotukset pöydällä ovat erittäin lupaavia. kannatamme kaikkien yrityksiä tässä valiokunnassa löytää mahdollisimman nopeita kaikille sopivaa ratkaisua. Oikein paljon kiitoksia komissiolle. Ja sitten edustaja Hökman. Thanks for, um... Kiitos paljon. Ja kiitos näistä hyvistä huomioista ja keskusteluista. No ensimmäinen asia, mitä pidän aina tervetulleena, on se, että heti kun puhutaan pankkien sääntelystä, niin kaikki, kaikki näyttävät kovin markkinaliberaaleilta siinä keskustelussa. Yhtäkkiä he tulevatkin ulos kaapista markkinaliberaaleina ja se on minusta oikein mukava, mukavaa katsottavaa. Kiitoksia Filipille. En ole ihan varma, että oliko Jaakob ihan yhtä innostunut tuosta ajatuksesta, mutta joka tapauksessa haluaisin sanoa myös, ja tämä vaikuttaa kaikkeen siihen, mitä teemme, nimittäin me perinteiset markknataloususkovaiset tiedämme yhden asian – Eli sen, että markkinatalous ei ole rakkaus kaikkeen, koska tarvitaan vahva valtio. On aika mielenkiintoista, kun puhutaan BRDDstä, ja tämä asia on tärkeää vetää yhteen seuraavan ajatuksen kanssa. Nimittäin silloin, kun puhuttiin BRDDstä, niin minä olin ihan varma, että Berliin ei suinkaan ei ole ollut vastaus kaikkeen. Ja olin yksin tuon ajatuksen kanssa, koska koska lähes kaikki täällä valikunnassa sanovat, että kyllä Berliini asian hoit, asiat hoitaa. Ja Philip sanoi samankaltaisia ajatuksia nyt nimittäin järjestelmäkriisissä, ja Elisakin oli siellä paikalla silloin, niin kun tulee järjestelmäkriisi, niin kyseessä ei ole pelkästään pankit vaan, pankit, vaan myös talous kokonaisuudessaan. Ja sen takia BRDD laadittiin sillä tavalla, että osakkeenomistajat häviävät ja ne, jotka, joilla on kaikkein riskaapelimmät lainat. Mutta sitten voidaan tietysti arvioida, että onko kyseessä järjestelmä riski vai ei. Ja haluaisin nyt hieman jättää tämän BRDn huomiotta ja todeta, että no ei sillä ole enää niin väliä sillä, sillä äh, direktiivillä ja joskus me valvojina toimimme hieman samalla tavalla, nimittäin me olemme kovasti tässä valiokunnassa panostamme eurooppalaiseen pankkivalvontaan, mutta emmehän me tar- sitten voitaisiin sanoa, että emmehän me tarkoittaneet sillä mitään, koska emme luottaneet koko järjestelmään alun alkainkaan. Ja jos näin sanomme, niin silloin on kovasti vielä tehtävä työtä. Eli käytännössä meidän täytyy tarjota valvojille parhaat työkalut, kalut, ja avoimuus on yksi näistä työkaluista myös, jotta valvojat voivat tarkastella näitä ongelmia ja jotta heillä olisi myöskin julkinen ö, avoimuus käytettävissään. Ja tiedän, että tässä nyt on puhuttu näistä eksplisiittisistä takuista. Ja minä haluaisin tässä nyt ottaa hieman positiivisemman näkökulman asian, koska kun kuulen, että kollegat sanovat, että me emme ole kovin optimistisia kompromissien suhteen, koska minulla on omat näkökantani ja ne ovat mielestäni oikeat, niin minä voisin sanoa, että minä aina tietysti ajattelen, että olen oikeassa, koska eihän minulla muuten olisi niitä mielipiteitä. Ja haluaisin nyt Jakob, koska minä yritän tässä eh, esittää, että on mahdollisuuksia kompromissiin. Ja sosiaalidemokraatit ja me myös, ja monetkin ja muutkin haluavat saada aikaan lainsäädäntöä, niin silloin meidän täytyy hyväksyä, että ehkäpä se toinenkin osapuoli tai vastapuolikin uskoo oman asiansa oikeutukseen. Ja sen takia minä itse ikään kuin yritin osoittaa tietä päästä näiden konfliktien yläpuolelle ja lähteä sille avoimuuden tielle, mutta ehkäpä minä olen hieman historiallinen, turhan historiallinen lähestymiskannassa, niin kun rupesin puhumaan venetsialaisista ikkunoista ja niin edespäin. Mutta kuulin EFDltä esimerkiksi, että he eivät ole kovin kompromissi innolla liikkeellä, mutta Jaakob taas tuntui olevan innokas kompromissin suhteen. Kuulostit tänään hieman, eri, hieman eriltä. Minun mielestäni keskustelumme kulkevat ihan oikeaan suuntaan, joten puheenjohtaja minäkin olen optimistinen ja nyt huomaat, että kello on 17.30, niin aikakin on ihan kohdallaan. Kiitoksia paljon. Äh, Oikein paljon hyvä Gunnar. Kiitoksia, että pysyttelit aikarajoissa. Niin, keskustelu on osoittanut, että kannat todella eriävät vielä. Äänestys on 23. maaliskuuta valiokunnassa ja sitten täysistunnossa huhtikuussa. Ja muistuttaisin teitä tästä. Ja nyt haluaisin keskeyttää tämän istunnon ja toivotan tervetulleeksi budjettivaliokunnan kollegat tänne yhteiskokouksemme.